Uh, no niin, hyvää iltapäivää kaikille. Me voimme varmaankin aloittaa, koska avainjäsenet ainakin ovat paikalla työstämään tätä esityslistan ensimmäistä kohtaa. Eli jos voisin pyytää kaikkia istuutumaan. Ennen kuin aloitamme, minulla on tärkeä ilmoitusluontoinen asia – kollegoille. Haluaisin tehdä tiettäväksi, että tämä kokous lähetetään verkkoon, kuten meidän muutkin kokouksemme ja ne eri, joita pidetään eri huoneissa e, tulevina päivinä. Ja palveluyksiköt ovat pyytäneet teitä käyttämään vasemmanpuoleista mikrofonianne, koska se on se, johon videokamera sitten kohdistaa linssinsä. Eli ei ole hyvä, jos me näytämme täällä tyhjiä istumapaikkoja. Eli niin, mitä sitten, jos joku ei ole paikalla? No en tiedä, meidän täytyy testata. Meidän täytyy pyytää tarkkailija Catherine Stylerin toimistosta tänne ilmoittamaan meille sitten, kun hän puhuu. Mutta kiitokset tästä huomiosta. Mutta siis tässä vain välitän teille näitä ohjeita. Eli voisinko pyytää hyväksyntää esityslista luonnokselle muutoksineen? kaikkinen ja jos voisin kiinnittää, kiinnittää huomiotanne siihen, että Rouva Heed ei valitettavasti päässyt tänään matkustamaan tänne. Hän ilmoitti meille tänä aamuna, että hän ei pääse paikalle. Eli luonnollisestikin hänen mietintönsä on poistettu esityslistalta. Mutta tämä tietenkin sitten aiheuttaa ongelmia, koska ainakin yksi hänen varjoesittelijöistään varta vasten tuli tänne tänään paikalle. Mutta me ehdotamme, että tämä lisättäisiin tämä kohta kuusi keskiviikkoiltapäivälle, eli tulee olemaan mahdollisuus keskustella tästäkin. Eli tämän muutoksen myötä, jos esityslista voitaisiin hyväksyä, sitten muita ilmoitusluontoisia asioita ei ole. Meillä on pöytäkirjat kokouksesta, joka järjestettiin ensimmäinen ja toinen joulukuuta. Ehdottaisin, että annan teille huomiseen lounasaikaan saakka aikaa, eli jos teillä on jotain huomautettavaa, niin siihen mennessä tehkää nämä. Jos voisimme sitten siirtyä eteenpäin iltapäivän esityslistalla – on ollut aika pitkä aika siitä, kun viimeksi tapasimme joulukuussa ja nyt me käynnistelemme valiokunnan toimintaa uudelleen ja olen iloinen voidessani toivottaa teitä tervetulleeksi valiokuntamme kokoukseen. Huomenna on hyvin tärkeä päivä, koska me tapaamme kansalliset parlamentit ja myöskin järjestämme ensimmäisen videokonferenssin, eli Assemblée Nationalin kanssa Ranskasta. Ja toivon mukaan te kaikki pääsette paikalle ja kannustatte muitakin tulemaan paikalle. Mutta tällä, tässä välin ryhdymme käsittelemään tärkeää aihetta, joka liittyy elintarviketietoihin, joita kuluttajille annetaan. Roa Mosa on tästä vastuussa. Kaikki varjoesittelijät ovat paikalla lukunottamatta Roa McClarkinia, eli minä olen sitten hänen sijallaan, mutta Karatsa Bild on täällä ja Kreutzmann, hän ei ole paikalla, hän on myöhässä. Turunen on paikalla McCawkin ei ole, Triandafilides on paikalla, Savini ei ole paikalla, mutta toivon mukaan me voimme sitten nämä muutkin varjoesittelijät saada tänne paikalle. Eli Rochelle de Mosa, hän on vastuussa tästä asiasta ja hän tulee keskustelemaan, kertomaan meille kaikista näistä muutoksista, joita hän on saanut. Eli annan oikein mielelläni hänelle puheenvuoron. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Aloitan sanomalla, että me olemme saaneet käännöksen englanniksi kaikista tarkistuksista vasta perjantaina iltapäivällä. Olemme saaneet noin 200 tarkistusta ja aikaisemmin niitä oli jo 80. Ja tästä kaikesta johtuu se, että en ole voinut käydä niitä läpi yksityiskohtaisesti ainakaan kaikkia niistä, jotka on jätetty. Aluksi haluan kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat olleet kiinnostuneet tästä aiheesta. Minustakin tämä on erittäin kiinnostava aihe ja uskon, että pääsemme kompromisseihin tietyistä kysymyksistä, vaikkakin on totta, että jotkut kannat ovat vielä melko kaukana toisistaan. Nyt yritän ottaa esille ne näkökulmat, jotka mielestäni ovat sellaisia, että saatamme löytää niistä kompromissin. Ja muussa tapauksessa pyydän varjoesittelijää, jotta hän syventäisi tiettyjä, tarkistus, tiettyjä tarkistuksia ennen kuin käymme läpi tätä sisältöä. Haluaisin muistuttaa kollegoille että pyysin kahta kokousta ja varjoesittelijöiden kanssa tulevina viikkoina. Toivon, että me saamme vielä riittävästi aikaa käydä tämä asia läpi yksityiskohtaisesti. Mutta lähdetään liikkeelle nyt tämän päivän asiasta. Kun ajatellaan näistä suuntaviivoisista tarkistusten osalta yleensä, niin minusta Ensinnäkin alkoholi on otettava mukaan näihin elintarvikkeisiin ja niihin säätelyihin, eikä teitä varmaan hämmästytä se, että valtaosa kollegoista halu, haluaa, että alkoholi ei kuuluisi näihin äm, maatalouselintarviketuotantokohtiin. Ja sitten on viini myös ollut ja muut alkoholijuomat – kysy- kyseessä. Ja meidän täytyy tutkia siis vielä niihin liittyviä eri oikeuksia. Minä haluaisin kiin- pitää kiinni niistä, jotka siis pitävät, jotka sisältävät alkoholia. Sitten toinen kysymys liittyy siihen, mihin asetetaan merkinnöissä tai pakkauksissa tämä tieto missä sen pitäisi olla esillä. Siihen, siihenkin kohtaan on tullut paljon tarkistuksia. Jotkut ovat sitä mieltä, että sen pitää olla etuosassa, toiset taas takaosassa. Jotkut ovat sitä mieltä, että ei pidä olla mitään vaatimuksia siitä, missä tarkkaan ottaen pakkauksessa tieto sijaitsee. Minusta on tärkeää, että löydämme jonkinlaisen ratkaisun siihen, missä tämä tieto sitten on ja siitä, siten, että tämä tieto on todellakin näkyvää ja helposti luettavissa. Eli sen ei ole välttämättä oltava pakkauksen etuosassa. Tärkeää on, että se on semmoisessa muodossa tai sellaisessa paikassa, että sitä ei tarvitse erikseen etsiä, kun, tämän, kun tätä tietoa kaipaa. Voin todeta myös, että eri tarkistukset kohdistuvat myös kirjasin kokoon, siis siihen kirjasin kokoon, jota käytetään, kun merkitään pakkauksiin nämä sisällöt. Minä haluaisin pitää kiinni siitä kompromissista, joka meillä oli. Jotkut ovat sitä mieltä, että kirjasin koko pitäisi olla suurempi. Joidenkin mielestä tämä on vähempi arvoinen kysymys. Tässäkin pyrin siihen, että yritämme löytää kompromissin. Ei riitä ainoastaan, että se, sanotaan, että, tämä, että tiedot ovat luettavissa. Kyllä meidän täytyy hieman tarkempia ja spesifisempiä olla. Mutta uskon, että siinäkin voimme löytää vielä yhteisiä ratkaisuja. Ja sitten jotkut kollegat ovat toivoneet, että olisi myös eri vapauksia, poikkeuksia pakkauksissa, tai halutaan siis myös poikkeuksia sen osalta, miten nämä tiedot on siellä katettu. Siinäkin tarvitaan vielä kompromissin tahtoa, mutta tärkeintä mielestäni on se, että pitää välttää sitä, että on liikaa poikkeuksia, koska tämä koskee nimenomaan tärkeimpiä elintarvike- maataloustuotteita. Ja jos voimme löytää sellaisia ratkaisuja, jotka ovat hyviä. Meidän täytyy muistaa, että sitten esimerkiksi purukumipakkauksissa tällaisten merkintöjen sisällyttäminen saattaa olla vaikeaa. Sitten vielä nämä ravintoainesisällöt, mitä sinne pitäisi sisällyttää, mikä pitäisi olla pakollista, mikä on vapaaehtoista. En usko, että siinä meillä on suuria vaikeuksia. Jotkut toivovat, että sinne laitettaisiin proteiinit, suola, sokeri, hiilihydraatit. Minusta meidän pitää keskittyä siihen, mikä on tärkeää, eli maksimimäärä ravintoaineen sisällöstä pitäisi sinne kuitenkin saada sisällytettyä. Näin ainakin kuluttajat toivovat. Keskustelu saattaa elävöityä siitä, kun käymme keskusteluun siitä, mikä sisältö tulee olemaan. Minä olisin halunnut jonkinlaista värikoodijärjestelmää jossakin muodossa – mutta en ole saanut siihen kovin paljon tukea. Jotkut kollegat ovat olleet kuitenkin samaa mieltä. Katsotaan, voimmeko löytää sitten jonkin, jonkun järjestelmän, joka on kuluttajille hyvä ja joka mahdollistaa sen, että myös tuottajat voivat sen hyväksyä. Tai valmistajat voivat sen hyväksyä. Sitten toinen keskustelu, joka liittyy kysymykseen poikkeuksista, jotka on myös näissä tarkistuksissa tulleet esille. Pitääkö jäsenmaiden sisä pitää kiinni joistakin säännöistä, jotka ovat keskustelun kohteena tänäänkin? Pitäisikö hyväksyä joitakin muita tietoja, joita on jo lainsäädännössä, vai pitäisikö olla tällaisia kansallisluonteisia poikkeuksia? Tähänkin tarvitaan ratkaisua, koska jos jokainen pitää kiinni sellaisesta pakkauksesta kuin haluaa, niin onko jäsenmailla sitten oikeus tehdä tällaisia, onko heille oikeus sisällyttää jotakin omia sääntöjä. Täytyy kuitenkin yrittää toimia siten, ettei tämä työ mene hukkaan ja että tietyssä tapauksissa Euroopan tasolla sovelletaan näitä sääntöjä ja toivon, että voimme löytää sellaisia metodeja, joiden avulla voimme käsitellä näitä kysymyksiä myös kansallisella tasolla. Sitten merkintä, alkuperän merkintä. Siinäkin keskustelu on ollut hyvin vilkasta. Henkilökohtaisesti olen hieman epäröivä tämän kysymyksen käsittelyssä, koska lähtökohta on kuitenkin se, että kuluttajalla pitää olla oikeus tietää, mistä tuote tulee. Mutta Pitää muistaa myös se, että valmistajien ja tuottajien ei pitäisi joutua tilanteeseen, jossa he voivat muuttamaan kaiken näissä pakkauksissa, koska se johtaa jo tietynlaiseen protektionismiin. Ja Rova Bild on tuonut myös tähän oman kantansa esimerkiksi lihan osalta. Ehkä se, mikä jo lihan osalta on toteutettu, ehkä sitä voitaisiin laajentaa muihinkin muillekin alueilla. Sitten joitakin kysymyksiä, jotka ovat melko helppoja. Uskon, että kaikki ovat samaa mieltä siitä, että meidän pitää vaatia sitä, että nämä tiedot esitetään muodossa, jossa on, puhutaan sadasta grammasta tai sadasta millilitrasta, ja tämä on sitovaa. Ja sitten jotkut ehdot tavat, että tämä tulisi jollakin tavalla esitettynä suhteutettuna erilaisina suhteina. No, se voi olla, että sielläkin tarvitaan jonkinlaisia poikkeuksia. Jeg tror, jeg prøver igen. Et af de områder, hvor jeg kan se, vi kan gøre noget øh, nemt og blive enige. Aloitan nyt uudelleen. Yksi kohta, jossa meidän pitäisi myös pyrkiä yksimielisyyteen, on kysymys niistä elintarvikkeista, jotka eivät ole pakattuja. Siinäkin on puhuttu poikkeuksesta, mutta sitten monet toivovat sitä, että nämä asiat että niitä harkittaisiin vielä uudelleen, mutta mielestäni näitä poikkeuksia ei pidä laajentaa liikaa niiden tuotteiden osalta, jotka ei, joita ei ole pakattu, koska muuten siitä syntyy hämmennyksiä. Ja sitten kysymys, joka liittyy merkintöihin allergisoivien aineiden osalta. Siinäkin täytyy vielä tutkia tätä kysymystä. Uskon, että kaikki ovat samaa mieltä tavoitteista. Toisin sanoen siitä, että kuluttajilla on oikeus tietää, onko jossakin tuotteessa allergisoivia aineosia Ja täytyy ottaa myös huomioon jo olemassa oleva lainsäädäntö näitä, näiden kysymysten osalta. En halua pitkittää omaa esitystäni menemällä liikaa yksityiskohtiin, mutta vielä yhtä, yksi kohta, jonka haluaisin ottaa esille. Suurin osa tarkistuksista, jotka on esitetty, on tullut keskusteluissa esille, mutta kuitenkin täällä on yksi uusi seikka, Ulle Schmidt ehdottaa sitä, että, että meillä olisi myös sellaisia merkintöjä, jotka olisi myös pistekirjoituksella merkittyjä. Se on mielestäni kysymys, jossa haluan kuulla teidän kantojanne. Tämä on täysin uusi ehdotus, josta ei ole vielä ö, keskusteltu ja haluaisinkin kuulla kollegoiden mielipiteitä siihen. Uskon, että pääsemme kompromisseihin valtaosasta, ei kaikista, mutta haluan muistuttaa vielä siitä, että jokaisen pitää jossain määrin tehdä myönnytyksiä, jotta voimme päästä näihin kompromisseihin, koska muussa tapauksessa nämä asiat lähtevät vähän sinne sun tänne liikkeelle. Mutta nyt kuuntelen mielelläni teidän kommenttejanne. Thank you very much indeed, uh, Suurkiitokset Rova Schaldemoosa tästä hyvin selkeästä esityksestä. Ja te kerroitte myöskin, että Tämä on hyvä tapa mennä eteenpäin siinä, kun työstetään näitä 280 tarkistusta. Varjoesittelijät tekevät mielellään tässä teidän kanssanne yhteistyötä. Seuraavaksi Koratsa Bild. Kiitos herra puheenjohtaja. On erittäin mukava tehdä yhteistyötä Kristelin ja muiden varjoesittelijöiden kanssa. Tämän haluaisin heti aluksi sanoa. Me olemme tehneet paljon työtä yhdessä ja kuten Kristel sanoit, niin kyllähän joistakin erimielisyyksistä nyt on jo päästy kohti yhteisymmärrystä, mitä tulee alkuperämerkintöihin ähm, ja muihin pakkausmerkintöihin ja tähän äh, näihin kokoihin, 100 grammaa vai 100 milligrammaa, jota kohti ravintoainesisältö ilmoitetaan. Näistä on käyty pitkällistä keskustelua. Jos sallitte, herra puheenjohtaja, haluaisin vielä kerran selvittää, mitkä ovat minun ja EPP-kollegoideni periaatteet tässä asiassa, jos sihteeri antaa minun puhutella puheenjohtajamme. EPPn kannan periaate, mitä tulee elintarvikemerkintöihin, on se, että voimaanutamme kuluttajaa. Annamme kuluttajalle parempaa valinnanmahdollisuutta kunnioittain erilaisuutta. Tämä on merkittävä kansalaisvapaus, tämä kuluttajien vapaus valita tuotteensa. Siksi teimme tarkistuksia, mitä tulee näiden merkintöjen luettavuuteen. Kuten sanoin, niin luettavuus on yksi avainasia, koska kuluttajia hämmentää se, että vaikka kaikenlaista tietoa on saatavilla, niin jos sitä ei voida lukea helposti, niin ei siitä ole mitään hyötyä. Totta kai haluamme kattavat tiedot, emme halua, että ihmisiä petkutetaan. Onhan paljon esimerkkejä siitä, kuinka esimerkiksi ei käytetäkään maitoa, vaan erilaisia kasvisrasvapohjaisia tuotteita juustoissa ja jäätelöissä. Ja allergiat, allergiset ovat tietysti oma lukunsa. Minunkin lapseni on allerginen ja allergiset henkilöt tarvitsevat kyllä hyvin täsmällisiä pakkausmerkintöjä. Ja tässä on vähän vaarana se, että annettaisiin poikkeuksia poikkeuksia näille ei-pakatuille tuotteille. Ja tässä olemme Kristelin kanssa samalla linjalla, mitä tulee sellaiseen ruokaan, jota myydään kaupassa, joka pakat, irtain ruoka, joka pakataan sitten kaupassa. Senkin kohdalla pitää olla asianmukaiset merkinnät. Ja tutkimus on osoittanut, että kuluttajat ovat erittäin kiinnostuneita erityisesti lihan alkuperästä ja, ja ravintosisällöistä. Mitä tulee ravintoaine sisältömerkintään, niin tein tarkistuksen enemmistön kantaa vastaan siinä mielessä, että teollisuudellakin pitäisi olla tässä oma näkemyksensä, ettei se sodi sitä vastaan. Mutta kaikki olemme yksimielisiä siitä, että kuluttajainformaation tulee olla selkeää ja luettavaa ja nopeasti ymmärrettävää. Sitten tämä alkoholikysymys ja värikoodiasia niin haluaisin sanoa, että EPPn periaate on se, että ei luoda liikaa byrokratiaa ja liikaa hallinnollista taakkaa elintarviketoimialalle, erityisesti kun kyse on pienistä tuottajista. Ja minä kyllä uskon, että me voimme päästä sellaiseen lopputulokseen, jossa kaikki osapuolet voittavat, toisin sanoen kuluttajansuojan taso hilataan mahdollisimman ylös, siten, että samalla ei luoda kohtuutonta taakkaa elintarviketoimialalle. Herra puheenjohtaja, minusta meidän ei pitäisi kuitenkaan antaa politiikkojen päättää, mitä ihmiset syövät. Emme halua vaikuttaa valintoihin, vaan haluamme antaa kuluttajille valinnan mahdollisuuden, että kuluttajalla on mahdollisimman kattavat tiedot tehdä informoitu valinta. Ja kaikkien terveysvaatimukset ja terveysmieltymykset ovat erilaiset. Kaikki kuluttajat ovat erilaisia, elintavat ovat erilaisia, elintarvikkeisiin käytettävä rahamäärä on erilainen eri kuluttajien piirissä, joten emme me voi ohjata kuluttajien valintoja, vaan meidän täytyy kunnioittaa, se on meidän velvollisuutemme kuluttaa ihmisten valinnan vapautta tämä äh, liikennevaloasia tai sitten värikoodiasia, eivät nämä ole sellaisia kysymyksiä, että niihin voidaan vastata, että halutaan tällaisia vai ei. Meidän täytyy miettiä, mikä, mitä, mikä on perimmäinen tavoitteemme. Meidän täytyy antaa kuluttajalle mahdollisimman laaja valinnan vapaus. Emme halua tehdä valintoja kuluttajien puolesta, vaan haluamme antaa heille kaikki tarvittavat tiedot ja, ja muut äh, elementit päätöksentekonsa pohjaksi. Mitä tulee tähän alkoholin merkintään, niin on ilmeistä, että jonkinlaista lisätietoa täytyy antaa, kun kyse on esimerkiksi alkoholisekoituksista, kun on näitä tällaisia limuviinoja niin sanotusti, joita elintarvikekaupassa myydään, niin niitähän nuoret erityisesti kuluttavat. Meillä on jo kattava lainsäädäntö viinin suhteen. Tätä voitaisiin käyttää tässä taustalla ja ehkä komission pitäisi nyt viiden vuoden sisällä kerätä lisätietoa asiasta ja toimittaa meille uusi ehdotus. Se olisi ehkä järkevintä. Ei kyse ole siitä, ettemmekö olisi huolestuneita nuorten terveydestä, vaan siitä, että meidän täytyy saada aikaan johdonmukainen järjestelmä. Ja meidän täytyy myös muistaa, että ravintoarvot alkoholijuomissa eivät ole saman suhteisia kuin elintarvikkeissa, miten jotain, jonkun viskipullon ravintosisältöä voitaisiin arvioida per 100 millilitraa verrattuna sitten johonkin elintarvikkeeseen. Eivät ne ole vertailukelpoisia. Kiitos herra puheenjohtaja, että sain antaa näkemykseni. Me voimme tietysti vielä ruotia näitä yksittäisiä tarkistuksia, jos niin toivotaan. Meidän täytyy myös muistaa, että me emme saa sisämarkkinoita pirstaloittaa liian yksityiskohtaisella lainsäädännöllä. Se kääntyy itseään vastaan. Ja mielenkiinnolla odotan, miten käsittelemme kappaleita kuusi ja seitsemän. Ne ovat hyvin keskeisiä osia tässä asiakirjassa. Kiitokset, Rova Koratsa Pildi. Pyydän anteeksi, että en kuunnellut tarkkaan puheenvuoronne alkuosaa. Ja syy siihen oli se, että sihteeristö kertoi minulle juuri, että meillä on uusi jäsen täällä tänään ja tarkoitus oli toivottaa hänet tervetulleeksi jo aikaisemmin koska haluan todellakin äänestää teidän, äh, ääntää teidän nimenne oikein, Roa Munif Diakia Espanjasta. Hän tulee herra Barean tilalle ja toivon mukaan äänsin teidän nimenne oikein. No niin, ja sitten siirrymme. Krotsman ei ole paikalla, en tiedä tuleeko hän myöhemmin. Tiedän, että Rosfor on täällä liberaalidemokraateista, mutta sitten Turunen ainakin on paikalla, hän saa puheenvuoron. Puhun tanskaa ja hitaasti, jotta tulkeillakin on mahdollisuuksia selvitä. Start med at indlede. Kiitos. Haluaisin aluksi haluaisin kiittää esittelijää hyvästä työstä ja me olemme hyvin monilta osin samaa mieltä valmistelijan kanssa. Me olemme sitä mieltä, että aivan oikein hän toimii tämän direktiivin pohjalta. Me haluamme päivittää näitä olemassa olevia sääntöjä, mitä tulee elintarvikkeissa annettaviin tietoihin ja myöskin järjestelmä. Haluamme luoda järjestelmän, joka mahdollistaa kuluttajille sen, että he voivat tehdä oikeita valintoja. Esimerkiksi mitä tulee elintarvikkeen elintasosairauksiin. Sitten mitä alkoholijuomien tulee, no en halua nyt yksityiskohtaisesti näistä lyhtyä puhumaan. Me tarvitsemme aikaa, jotta pystymme paneutumaan niihin yksityiskohtaisemmin mutta meillä ei ollut aikaa tarkastella näitä kaikkia tarkistuksia ja olisi hyödyllistä, jos meillä olisi aikaa ollut. Me olemme valmiita kompromissin etsimiseen mutta kuten jo sanoin, niin tämän, näiden alkoholijuomien suhteen meillä on hieman vaikeuksia ja haluaisin puhua tästä peruskysymyksestä, eli tästä niin kutsutusta liikennevalojärjestelmästä jolla kerrotaan kuluttajille näistä ravintoarvoista. Haluaisin puhua siitä, mitä eri järjestöt sanovat ja mitä myöskin kokemuksemme elämästä tämän asian suhteen sanovat ja sitten myöskin mitä tiede sanoo. Ensimmäisenä tämä tiede. No, tätä asiaa ei ole paljon tutkittu, mutta meillä on tutkimuksia Isosta Britanniasta ja Australiasta ja niissä todetaan, että mitä kuluttajiin tulee, niin heidän on helpompi ymmärtää tämä liikennevalojärjestelmä ja tämä tulisi pitää mielessä, kun keskustelemme asiasta. Mitä sitten kuluttajajärjestöt sanovat ja terveysasioista vastaavat järjestöt? No ne ovat samaa mieltä. He hylkäävät tämän ravintoarvojärjestelmän. He sanovat, että se on liian yksityiskohtainen. Mikä ja mikä sitten on keskivertoihmisen koko ja mikä on keskivertoannos? Kuluttajat Euroopassa haluavat pystyä taistelemaan erilaisia sairauksia, kuten syöpää vastaan, ja järjestöt, esimerkiksi syöpäjärjestöt, ovat sanoneet meille, että mitä kuluttajien terveyteen tulee, niin tämä liikennevalojärjestelmä on hyödyllisempi, tämä punainen, keltainen, vihreä järjestelmä. Ja sitten mitä tulee ravintoarvojärjestelmään, niin meidän tulisi tarkastella Yhdysvaltojen esimerkkejä. Niillä on kokemusta tästä jo kymmeneltä vuodelta ja pikkuhiljaa tästä järjestelmästä on, ollaan luovuttava, luopumassa ja sielläkin käännytään Iso-Britannian suuntaan, jossa käytetään tätä liikennevalojärjestelmää. Eli kymmenen vuoden kokeilun jälkeen eh, he ovat todenneet, että emme ole sen avulla pystyneet taistelemaan ylipainoisuutta ja liikalihavuutta vastaan. Euroopan unioni ei varmaankaan sen tule kopioida sellaista järjestelmää, joka on jo Yhdysvalloissa huonoksi todettu. Ja sitten jos tarkastelemme näitä eri järjestöjä ja mitä kokemuksia Yhdysvalloista on saatu, niin näyttäisi siltä, että ei ole mitään järkeä luoda Eurooppaan tällaista ravintoarvojärjestelmää, joka Yhdysvalloissa oli. Olen jättänyt käsiteltäväksi tarkistuksia, jotka liittyvät tähän asiaan. Ja no, meidän täytyy katsoa, mikä eri osapuolten kannat, eri puolueryhmien kannat tässä asiassa ovat. Nyt kun olen selkeästi kertonut meidän kantamme, niin me olemme kyllä valmiita hakemaan kompromissia. Me haluamme löytää sellaisen ratkaisun, joka palvelee eurooppalaista kansalaista ja tästä syystä me olemme eh, jo ryhtyneet neuvotteluihin valmistelijan kanssa. Kristel muistutti mieleeni, että on myöskin kolmas vaihtoehto. Kreutzmann on tästä puhunut ja tämä on tarkistus 281. Tässä on kysymys siis tällaista kutsusta keskusteluun ja tätä asiaa ei ole tähän mennessä vielä käsitelty. Kiitos. Kiitokset Turuselle tästä hyvin tiivistä ja selkeästä puheenvuorosta. Jos valiokunta ja varjoesittelijät sallisivat, niin ehkä Roa McClarkinin nimissä, hän on ollut aktiivisesti tässä mukana, mutta ehkä hänen nimissään voisin kertoa niistä tarkistuksista, joita oman ryhmäni varjoesittelijä on hänen nimissään työstänyt. Yleisesti ottaen me tuemme EPPn kantaa jonka mukaisesti alkoholijuomat tulee käsitellä täysin erillisenä asiana ja että asian suhteen täytyy tehdä, koska tällä on tällainen erityisluonteen piirre. Sitten mitä tulee merkintöjen selkeyteen ja näiden pakettien selkeyteen, niin varmaankin kompromissiin voidaan päästä sen suhteen, miten eh, esimerkiksi pienin kokoisissa tuotteissa nämä merkinnät laitetaan, koska selvästikään tilanne ei tällä hetkellä ole tyydyttävä ja selvästikin täytyy löytää kompromissi sen eh, olemassa olevan tiedon tai paket, näihin eh, paketteihin laittavan tiedon määrän ja pakettien koon välillä. Rova Turunen puhui tässä tästä liikennevalojärjestelmästä ja minun mielestäni monien, monilla on näiden liikennevalojen suhteen se huolenaihe, että tuleeko tämä liikaa yksinkertaistamaan järjestelmää. Olemme tehneet aivan erityisiä ehdotuksia ja en tiedä, onko tämä äh, Ison-Britannian erityisluonteen piirre, tämä liittyy tähän tiedon selkeyteen. Siis kalori on se mittajärjestelmä, jota eniten käytetään ja jolla mainostetaan, siis annetaan äh, näiden elintarvikkeiden energiaarvo. Ja tämä on sellainen asia, joka meidän tulisi selvästi ymmärtää. Ja sitten mitä tulee muiden ainesosien etiketointiin, niin tästäkin olemme tehneet ehdotuksia. Me haluamme saada vakuutuksia siitä, että esimerkiksi lihojen merkinnät, aivan kuten Saldemosa ja Kratsepiltakin puhuivat, nämä ovat sellaisia asioita, joista kuluttajat haluavat tietoa. Ja on myöskin tapauksia, jotka liittyvät esimerkiksi siipikarjatuotteisiin, koska siipikarjatuotteissa niistä saattaa löytyä osasia naudanlihasta johtuen siitä tavasta, jolla nämä tuotteet tuotetaan. Eli tässä tulisi hakea selkeyttä. Ja myöskin allergisoivat aineet, mehän tiedämme, että jotkut ovat sianlihatuotteille allergisia ja jos ihminen ei tiedä, että esimerkiksi jostakin levitteestä saattaa löytyä sianrasvaa, niin hänen täytyisi tästä pystyä olemaan tietoinen. Ja Koratsa Bilt ja hänen ryhmänsä on tehnyt ehdotuksia pakollisesta lihan merkinnästä ja myöskin sääntöjä, jotka liittyvät allergisoiviin aineisiin, eli varmaankin me näitä voimme puoltaa ja voimme näistä keskustella. Eli me seuraamme tämän asian käsittelyä ja Roma Clarkin hän tulee mielellään osallistumaan tuleviin keskusteluihin, kun kompromissia haetaan. Herra Kreutzmann on tullut nyt paikalle. Haluatteko hieman hengähtää, koska ensin voitaisiin ottaa herra Trianda Filides ja sitten te voitte puhua hänen jälkeensä. Eli Trianda Filides, hän on kueryhmän esittelijä. No, meidän esittelijä, varjoesittelemä herra de Jons. Wel. Um, ja, we hebben een, eh, een hoop zaken opgebracht in onze amendementen die denk ik ook door andere fracties... Eh, Me omissa tarkistuksissamme kiinnitimme huomiota tärkeisiin aiheisiin, mutta Täällähän ei tehdä siis eroa suurten yritysten välillä tai pienten tällaisten artisanaali pohjalta toimivien yritysten välillä tai pienten myymälöiden välillä. Me haluaisimme toimia siten, että näitä sääntöjä voidaan soveltaa myös tällaisissa pienissä käsityöläis kasvispohjaisissa pienissä liikkeissä. Ja sitten myös nämä tuotteet, jotka, joita ei ole pakattu, täytyisi ottaa huomioon. Sitten myös tämä poikkeus alkoholin osalta on sellainen, että uskomme, että siihen voitaisiin löytyä muukin ratkaisu kuin se, jota täällä on ehdotettu. Ja näin tulemmekin sellaiselle alueelle, jossa puhutaan juomasekoituksista – joissa ei puhuta tästä alkoholipitoisuudesta, mutta ne ovat kuitenkin sitten ongelmallisia nuorille. Eli viinin kohdalla pitäisi mielestämme olla poikkeus. Politiikka on tärkeää, kun ajatellaan pieniä yrityksiä, niihin halusimmekin keskittyä tarkistuksissamme ja pyrkiä löytämään kompromisseja tältä pohjalta. mutta ei pidä toimia siten, että tällainen yrittäjä joutuu näiden sääntöjen uhriksi. Säännöt on tehty hyvältä pohjalta ja pitää katsoa, ettei niistä tule haittaa ettei niistä tule haitallisia yrittäjille. Olemme tehneet tarkistuksia tähän suuntaan. Puhuin myös brittikuluttajien kanssa, jotka olivat hyvin innostuneita. Näistä ajatuksista sitten viitattiin riskeihin, jossa sanottiin, että tämä värijärjestelmä voi olla myös sellainen, että se ei välttämättä päde kaikkiin tapauksiin ja joskus pitää yhdistää nämä, tehdä yhdistelmiä näistä väreistä – ja sitten tulee joitakin reakti- hyviäkin reaktioita näiden värien osalta, mutta meistä tämä ei ole ollut hyvä järjestelmä. Meidän täytyy olla siis joustavia pienten yritysten osalta, eikä tehdä sellaisia sääntöjä, jotka eivät olisi älykkäitä ja ymmärrettäviä nimenomaan kuluttajien silmissä. Ei pidä aliarvioida – tiettyjä seikkoja ja niitä huomioita, joita kuluttajilta tulee silloin, kun tietyt tuotteet ovat kyseessä. No, katsotaan näitä kaloreita ja tieto voi olla tyydyttävää, mutta se ei välttämättä ole riittävää. Ja sitten merkinnät rasvoista eivät välttämättä ole riittäviä. Eli merkinnöissä ei pidä tuoda esille ainoastaan tätä kalorikysymystä, vaan tietoja, jotka ovat olennaisen tärkeitä. Tässä se, mitä halusin näin aluksi sanoa, mutta varmasti palaamme näihin keskusteluihin tarkistusten myötä. Uh, Kiitos. Ja sitten herra Kreutzmann, hän on alderyhmän varjoesittelijä. Kiitos, herra puheenjohtaja haluaisin viitata tiettyihin aineisiin. No, liialliset tiedot, ne eivät enää ole, ne eivät enää palvele tiedon välittämisen tarkoitusta. Kuluttajille annettavat tiedot, niitä ei tulisi olla liikaa, koska vaikutukset silloin ovat haitallisia. Ja tämä on minun tarkistukseni taustalla, tämä ajatus. Tietenkin meidän täytyy merkitä allergisoivat aineet, mutta on paljon asioita, joita ei ole välttämätöntä mainita. Ja meidän mielestämme 100 millilitraa tai 100 grammaa olisi sopiva määrä tai mitta totta vertailukelpoisuuden nimissä. Ja sitten, jos nyt esimerkiksi puhutaan purukumista, niin sitten voidaan tietenkin sanoa, että 100 äh, grammaa olisi koko kuukauden määrä. Mutta Tällä tavalla tämä ilmaistaisi, mutta muutoinhan tämä olisi aika lailla hyödyllistä, kun kuluttaja ottaa hyllyltä tuotteen, niin on hyvä, että kaikki on merkitty samalla, samoin perustein, jotta voi vertailla. Ja tästä syystä tämä 100 milliä ja 100 grammaa olisi hyvä siihen voitaisiin laittaa jonkinlainen kaavio tueksi. Ja minun mielestäni on yksi periaate, joka meidän tulisi aina pitää mielessämme. Jos me Euroopan unionissa äh, laadimme lakeja, niin sitten eh, nämä täytyy täytäntöönpanna kansallisella tasolla. Muutoin kuluttajat eivät hyödy, jos on liikaa poikkeuksia ja liikaa kansallisia poikkeuksia, niin silloin syntyy kaksi erilaista byrokratian tasoa. Eli ensinnäkin eurooppalainen byrokratian taso ja sitten kansallinen byrokratian taso, jolla kerrotaan mikä on sallittua ja mikä ei tämä todellakin vahingoittaa sitten sisämarkkinoita, jos meillä on kahdessa eri kerroksessa byrokratiaa. Eli meidän täytyy tehdä tästä sitovaa. En nyt halua mennä tässä jättämieni tarkistusten yksityiskohtiin, mutta tämä nyt on se perusperiaate johon ne perustuvat. Eli niin paljon tietoa kuin tarpeellista, mutta ei liikaa tietoa. Meidän täytyy pitää mielessä pakkauksien koko kysymys. Ja myöskin se, että äh, pakkauksen kokoa joudutaan ehkä kasvattamaan, jos siihen kaikki tieto täytyy saada ympättyä ja esimerkiksi joku perunajauho pakkaus, otetaanko silloin jauheen arvo Siis jos on kysymys esimerkiksi perunamuusijauheesta vai otetaanko ne arvot, jotka menevät tuotteeseen silloin, kun tätä tuotetta valmistetaan? Tämä myöskin on asia, jonka, jota olen tarkistuksessa käsitellyt. Niin, ja mitä sitten tapahtuu, jos perunamuusin sitten keittää veteen tai maitoon? Itse nyt en ole kovin suuri perunamuusin ystävä, mutta kuitenkin. Suurkiitokset varjoesittelyä. Sitten vielä neljä jäsentä, jotka haluavat puheenvuoron. Eli tarkistetaan, oletteko vielä listalla. Eli Juanok, Schwab, Weiler, Steiler ja Motti. Haluaako joku muu vielä puheenvuoron? Herra Juan Nock. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää lausunnon laatijaa hänen lausuntonsa laadukkuudesta ja hänen asenteestaan jo tämän käsittelyn alussa siitä, että hän haluaa suojella kuluttajia. Alkuperäinen teksti ansaitsee suuren tuen tässä valiokunnassa, koska se kokoaa paljon niitä huolenaiheita, jotka koskevat kuluttajia. Ja usein nämä kuluttajat saavat liian vähän tietoa. Ainoa kohta, jossa hie, josta hieman olen ymmälläni, on tämä värijärjestelmän käyttö käyttö energiamäärien ilmoittamisessa. Kun ajatellaan tällaista värikoodia, sehän se saattaa olla tehokas, jos kuluttaja on jo saanut tietoa niissä maissa esimerkiksi, joissa tällainen, tällainen järjestelmä on jo kehittynyt. Mutta joidenkin maiden osalta tämä saattaa olla vähän liian yksinkertainen ja se saattaa johtaa päinvastaiseen vaikutukseen. Eli kun ajatellaan näitä merkintöjä, punainen merkintä e, ja suuri energiamäärä, jos on järkevä kuluttaja, niin silloin asia on hyvin, mutta kun ajatellaan niitä tuotteita, joiden osalta vaikutus on neutraali tai vähäinen, niin silloin tämä saattaa olla ristiriitainen. Sitten vihreä merkki siitä, että on matalakalorinen tuote ja sitten se saattaa kuitenkin sisältää tuotteita, joista sitten monet tie- tiedemiehet ovat sitä mieltä, että se saattaa aiheuttaa syöpää. Eli taas olemme ristiriitaisessa tilanteessa. Pitäisi kuitenkin välttää sitä, että stigmatisoidaan jotkut tuotteet näillä merkinnöillä. Jos ajatellaan energiasisältöä 100 grammaa kohtaa, kohti tai 100 millilitraa kohtaan, ei ole mielestäni merkittävä kun ajatellaan sitä, että tuotteet saattavat olla hyvin eripainoisia. Eli mielestäni tällainen annoskoko suhteutettu määrä olisi parempi. Esimerkiksi tuotteen nettopainon osalta tehty merkintä. Sillä tavalla tämä olisi tieto, jonka kuluttaja saisi paremmin. Se olisi myös helpommin luettavissa ja ymmärrettävissä. Kiitoksia. Namens Schwab. Herra Schwab. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm... Kiitos, herra puheenjohtaja. Minun vaikutelmani, ja se vahvistui tässä viimeisimmän puheenvuoron myötä, vaikutelma on se, että tässä ollaan menossa kyllä oikeaan suuntaan merkintöjen suhteen. Muistan tämän saman keskustelun jo edelliseltä vaalikaudelta. Ja nyt on niin, että selkeämmäksi on käymässä se kanta, että me emme tässä puhu ainoastaan näistä kolmesta tekijästä, vaan tästä löytyy taustalta yhteistä logiikkaa. Eli Yhdysvaltojen kokemus on osoittanut, että tämä järjestelmä ei toimi kunnollisella tavalla. No tietenkään kukaan ei tästä suoraan vedä sitä johtopäätöstä, että sitten liikennevalojärjestelmä on ainoa oikea. Tietyissä rajatapauksissa me olemme todenneet, että me olemme tämän järjestelmämme rajoilla, koska mehän haluamme löytää järjestelmän, joka on kuluttajaystävällinen. Viittaan tässä myöskin aiheeseen, josta jo puhuttiin. Meillä tulen alueelta, jolla on oman tyyppisensä kinkkulaji ja sen alkuperä on suojattu. Mutta mutta tämä äh, lähtöaine tulee kuitenkin itäisestä Saksasta. Schwarzwaldin kinkusta on kyse. Eli meidän täytyy saada myöskin sellainen järjestelmä, joka suojelee tätä äh, alkuperää tuotettakin, mutta joku kertoi minulle, että tällaisen järjestelmään pääseminen ei ole millään muotoa helppoa. Odotan mielenkiinnolla sitä, minkälaisia ehdotuksia tulee, jotta me saamme tällaisen hyvän merkintäjärjestelmän aikaiseksi. Uh, thank you, Mr. Schwab. Kiitos, herra Schwab. Ja sitten Rova Weiler. Ja, äh, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hätte mich ja eigentlich zu diesem schwierigen Dossier... Hyvät kollegat, tästä monimutkaisesta kysymyksestä, joita edustaja Charles Mose käsittelee, niin jos nyt olen ymmärtänyt oikein kollegoita, niin mikä sitten tulekaan olemaan ratkaisu täällä tai ympäristövalikunnassa tai täysistunnossa, niin tällainen värijärjestelmä saattaa herättää vastustusta ja aggressiivisuutta. Minusta tämä järjestelmä on sellainen, että siinä on järkeä ja minusta sitä pitäisi hieman täydentää. Ja jos otetaan huomioon kuluttajien tarpeet, niin ei ainoastaan, kuluttajien tarpeet, niin ei ainoastaan saksalaiset ole ole tätä mieltä, vaan myös britit ja muutkin. Meidän tulisi ottaa tämä liikennevalojärjestelmä käyttöön, koska kuluttajat ja kuluttajajärjestöt sitä haluavat. Joten älkää nyt Väittäkö, että tämä olisi jotenkin kuluttajien valinnanvapauden vastaista? Ei suinkaan. Minä haluaisin, että vasemmistokin nyt ymmärtäisi, että älkäämme sulkeko ihmisten tervettä järkeä ulkopuolelle. Kyllähän ihmiset tietävät, kuinka paljon sokeria kokiksessa on tai ranskalaisissa perunoissa rasvaa. Kyllähän nämä asiat ovat jo yleisesti tiedossa. Ja sitten tämä sokeain kirjoitus, Kristel Schademosen ehdotus. Ja minusta tämä pistekirjoitus on kyllä kooltaan aika isoa, miten se käytännössä toimisi. Ja voisi olla aika vaikea vaikea ainakin joihinkin pakkauksiin pistekirjoitusinformaatiota sisällyttää. Ehkä annettaisiin tässä valinnan vapaus tuottajille ja jakelijoille, että ne, jotka tähän pystyvät, joiden tuotteisiin tämä on soveliasta, niin he voivat sitä sitten käyttää. Ja sitten viimeiseksi haluaisin nostaa esille vielä alueelliset tuotteet. Kuten tiedätte, Meilläkin on erilaisia paikallistuotteita, joiden menekkiä mielellämme edistämme. On hyvä, että tuotetaan lähellä, tai tuotteita tuotetaan lähellä ja niitä myös myydään lähellä. Liha, viini ja hedelmät ovat tällaisia tuotteita, jotka on järkevä tuottaa ja kuluttaa lähellä. Ja ei näissä nyt kauhean täsmällisiä merkintöjä tarvitse olla. Hedelmien kohdalla voi lukea vaikkapa Etelä-Italia tai Syd-Tirol, Etelä-Tirol tai jotain muuta tällaista. Ja minusta kuluttajana on aika tärkeää tietää esimerkiksi lihan alkuperästä. On paljon miellyttävämpää ostaa lähellä tuotettua lihaa kuin jotain, joka tuodaan jostain Puolasta. Minusta olisi tähän puututtava, että tuotteita voitaisiin tuottaa mahdollisimman lähellä kuluttajaa ja että kuluttajat helposti saisivat tiedon siitä, että tuote on tuotettu lähellä. Ei se kuluttajalle ole yhdentekevää, onko tuote tuotettu Unkarissa vai Irlannissa vaikkapa. Thank you very much, Mrs. Kiitos, Kiitos Weiler ja sitten Steiner. Kiitos herra puheenjohtaja. Kiitokset myöskin Kristelille kovasta työstä. Jos otetaan huomioon nämä 280 tarkistusta, jotka saatiin perjantaihin mennessä ja toivon mukaan vastaisuudessa nämä tarkistukset toimitetaan hieman nopeammin. Roa Weiler puhui tästä sokein kirjoituksesta ja etiköintiehdotuksesta. Olisi ehkä hyvä tarkastella tätä lääkedirektiiviä, jossa minun sokeinkirjoitusehdotukseni menivät läpi. Eli olisi ehkä hyvä tarkastella sitä, mitä jo aikaisemmin on tehty ja missä on onnistuttu. Sitten mitä tulee alkuperämaan merkintään, niin on hyvin tärkeää, että tämäkin hoidetaan. Sitten mitä tulee liikennevalojärjestelmään, itse tulen yhdistyneistä kuningaskunnista, jos tarkastelemme tätä terveyden ja kuluttajajärjestöjen kannalta – niin näyttäisi siltä, että tämä on kaikista suosituin ja informoivin järjestelmä, joka auttaa kuluttajia. Eihän se pakota tätä tietoa kenenkään kurkusta alas, vaan tämä vain antaa kuluttajille valinnan vapauden ja tämä minun käsittääkseni tämän ehdotuksen tarkoitus olisikin. Ja se, mitä, mistä tässä valiokunnassa ei ole puhuttu, on se, että monet yritykset on, ovat jo omaksuneet tämän liikennevalojärjestelmän, koska heillä on siitä taloudellista etua, koska kun väestö ikääntyy, niin ihmiset ovat yhä tietoisempia näistä terveysasioista. Me emme myöskään ole puhuneet siitä, että Tässähän on kysymys hyvin pitkälti jo ennakkopakatuista tuotteista ja minun mielestäni tässä on kysymys siitä, että kuluttajat ostavat tuotteita ja täten kuluttajat voivat pakottaa sitten valmistajat saamaan aikaiseksi terveellisempiä tuotteita ja täten voimme välttyä erilaisilta sairauksilta. Ja sitten annoskoko minun mielestäni on edelleen suuri häpeä, että murovalmistajat eivät ole tähän kysymykseen puuttuneet meillä on jo erinomainen asiakirja Serial Offenders jossa tätä käsiteltään ja minun mielestäni tähän annoskoko kysymykseen siihen tulisi puuttua. Ja sitten mitä alkoholiin tulee, no ei olisi kovin järkevää esimerkiksi pyytää skottilaista viskiteollisuutta merkitsemään näitä tuotteitaan tällä tavalla, mutta ei alkoholijuomia kokonaan voi jättää ulkopuolelle, koska viime viikolla Skotlannissa puhuttiin alkoholituotteista ja meillä on, koska jos me tarkastelemme näitä alkoholijuomia, joissa on kofeiinia, niin voimme samaan aikaan todeta, että tällainen epäsodallinen käyttäytyminen on lisääntynyt niiden kulutuksen lisääntymisen myötä. Ja meidän täytyy tällaisiin okaisiin tuotteisiin puuttua. Ehkä tässä on meille mahdollisuuden ikkuna, jotta me voimme kieltää nämä kofeiinia sisältävät juomat. No ehkä kollegat voivat kertoa, onko tämä ollut puheenaiheena heillä, mutta tämä on asia, johon meidän tulisi puuttua. Ja sitten halusin kysyä Kristililtä, tiedämmekö me mitä ympäristövaliokunnissa tapahtuu, koska sehän on johtovaliokunta, mutta haluaisin kiittää tästä keskustelusta tänään, koska tämä on sellainen asia, jota, josta kuluttajat toivovat, että me puutumme asiaan ja toivon mukaan me voimme ratkaista tulevina viikkoina ja kuukausina nämä erimielisyytemme. Uh, uh, Kiitos, Roas Tyler. Ja sitten viimeinen puhuja neljästä ja sitten herra Motti Koratsa Bild ilmeisesti myöskin haluaa vielä puheenvuoron. Ja sitten haluamme tietenkin kuulla neuvostoa ja komissiotakin, jos ne haluavat puheenvuoron. Herra Motti ensin. Grazie. Eh, intervengo. Kiitos. Vielä kerran totean, että osallistun tähän värikoodikeskusteluun tai liikennevalokeskusteluun koska meidän täytyy muistaa, että juuri meidän valiokuntamme ajaa kuluttajien etuja ja jaamme yhteiset tavoitteet. Minusta tämä on sellainen asia, jota meidän täytyy tarkastella nimenomaan perimmäisten tavoitteidemme valossa. Mitä me haluamme ja mihin me pyrimme? Me haluamme, että kuluttaja pystyy tekemään tietoisen valinnan tietoon perustuvan valinnan. Ja nyt kun minä kuulin, ärikoodi toisi myös kaupallista etua tuottajille. No uskon kyllä, että näin onkin, sillä jos kuluttaja sitten valitsee jonkun tietyn tuotteen sen ravintosisällön perusteella ja energia-arvojen perusteella, niin kyllähän tämä tuo sitten kilpailuetua. Monet ehkä luulevat, että vähäkalorinen ruoka on automaattisesti terveellisempää ja runsaskalorinen ei, mutta eihän se välttämättä ihan näinkään ole. Ei tässä voida tarkastella asiaa ainoastaan ylipainon näkökulmasta. Jos ajatellaan vaikkapa Yhdysvaltoja, siellä on, on paljon ylipainoisia ja siellä ollaan poistumassa tästä suositellut päiväannokset tai suositellut päiväosuudet tietyistä ravintoaineista. Tästä jäykästä järjestelmästä ollaan hankkiutumassa eroon. Jos ajatellaan Yhdysvaltoja, ehkä voitaisiin tarkastella huolellisemmin, minkä perusteella siellä tehdään valintoja, koska siellä on paljon näitä ylipainoisia. Vaikuttavatko siihen muutkin syyt kuin pelkät ravintoainesisällöt? Ehkä sillä on jotain yhteiskunnallisia, kulttuurisia tai sosiaalisia tekijöitä ei kaikkia kuluttajan valinnan pohjalla olevia elementtejä voida ottaa mukaan näihin merkintöihin, sehän nyt on ihan selvää. Jos ajatellaan vaikkapa suolaa, jos sitä käytetään runsain mitoin, niin se rasittaa maksaa. Pienet lapset voivat jopa menehtyä liiallisen suolan seurauksena mutta kyllähän tämänkin kaikki tietävät. Ei tarvitse, tarvitse kertoa äideille, että jotkut tietyt yrtit esimerkiksi ovat vaarallisia lasten terveydelle. Esimerkiksi persilja voi olla hyvin vaarallista. Ja on tärkeää, että löydämme sellaisen tasapainon, että voidaan antaa kuluttajille tarpeellinen määrä tietoa valintansa tueksi, mutta että heitä ei pommiteta sitten turhalla tiedolla. Ja täytyy ottaa huomioon myös se, että kuluttajat käyttävät valinnoissaan muitakin elementtejä. Ja sitten muun tiedon jakaminen voisi olla esimerkiksi kuluttajajärjestöjen tai kansallisten viranomaisten vastuulla. Kaikkea tietoa ei voida ympätä tähän pakkausmerkintään. Ja jos ajatellaan nyt vielä tätä liikennevalo- tai värikoodijärjestelmää. Ehkä se voitaisiin korvata jonkinlaisella kaaviokuvalla ja laittaa siihen joku kallon kuva ja todettaisiin, että näin ja näin paljon tätä tuotetta aiheuttaa sitten jopa kuolettavia vaikutuksia, joten no tämä nyt ehkä on vähän liioittelua, mutta siis jos nyt ajatellaan vielä tätä liikennevalojärjestelmää, niin, niin punainen tarkoittaa siis, että älä syö tätä, mutta millä perusteella se sitten arvioidaan? Ei sitä voida tehdä ainoastaan kaloriarvojen perusteella esimerkiksi. Miten tässä saavutetaan tasapaino, jos minä olisin tuottaja, niin totta kai minä ainakin pitäisin värikoodijärjestelmää parempana, jos olisin vaikkapa virvoitusjuoma tuottaja. Mm-hmm No sitten ajatelkaamme vaikkapa keinotekoisia makeutusaineita. Eiväthän ne ole todellakaan hyviä terveydelle, mutta jos katsottaisiin vain kaloriarvoja, niin nehän saisivat vihreän valon. Onko tässä mitään järkeä? Kiitos, olen nyt salliva, koska yksi kohta poistuu esityslistalta, joten meillä on lisäaikaa. Eli Vanjo, Vernio myöskin halusi puheenvuoron ja Koratsa Bild ilmeisesti myöskin halusi lyhyen toisen puheenvuoron. Aloitetaan roaverniosta ja sitten Koratsa Bild jatkaa ja sitten kuuntelemme komissiota ja sitten Chaldemossa saa vielä mahdollisuuden vetää langat yhteen. Bernadette Vernion. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä voin puhua lyhyesti, koska siten annan aikaa vielä lausunnon laatijalle. Haluan onnitella häntä hänen työstään, koska tämä on vaativa työ silloin, kun 280 tarkistusta, niin se on todellakin laaja kenttä. Mutta uskon, että olemme samaa mieltä siitä, kun sanon, että kuluttajat, kansalaiset ovat sitä mieltä, että tieto on kaikkein tärkeintä. Sitten on tietysti valistamiseksi siitä, että valistetaan tulevia sukupolvia kuluttamaan älykkäämmällä tavalla. Minä olen paljon miettinyt tätä kysymystä ja sitten tätä värijärjestelmää ja mielestäni se on hieman rajallinen. Ehkä pitäisi löytää joku toinen tapa merkitä näitä tuotteita. Kussakin tuotteessa allergisoivat aineet, suolat, rasvat, sokerit, totta kai pitää antaa se käsitys siitä, mitä kuluttaja on ostamassa. Jos ostaja, kuluttaja ostaa jonkun tuotteen, hän täytyy tietää, mitä hän hankkii, mutta täytyy todellakin löytää nyt, päästä tähän olennaiseen väri, rasvalle väri, sokerille, ei välttämättä punainen tai vihreä, tällaiset kieltovärit tai kieltomerkit – koska joskus kun jotakin kielletään, no Coca-Cola-laitista on puhuttu, siinä ei ole sokeria, mutta sitten on aspartaamia, se on taas vaarallista. Eli meidän ei pidä ryhtyä määrittämään täällä parlamentissa tai kieltämään tiettyä tuotetta minusta olennaisen tärkeää on se, että kuluttaja voi todellakin tietää, mitä hän ostaa ja hankkii, ja hän tämän tiedon saatuaan sitten pystyy tekemään hankintansa ja suojelemaan terveyttänsä. Thank you, Mr. Chairman. Actually... Kiitos puheenjohtaja herra Motti ja rouva Bernadette veivät jo sanat suustani likipitäen, mutta haluaisin kuitenkin Barbara Villenille sanoa, että että ehkä hänen puheensa innoittaa minua hieman selvittämään tätä asiaa. Minä olen hyvin kiinnostunut tästä, nimittäin herra puheenjohtaja, olen viettänyt yhdeksän vuotta elämästäni matkustajan ympäri Pohjoismaita hyvän ruoan lähettiläänä erilaisissa seminaareissa, kaup- ruokakaupoissa ja niin edelleen. Hyvä ruoka on minulle todella tärkeää. Ja kun tässä sitten todetaan, että kuluttajat tässä pitäisivät liikennevalojärjestelmää niin hyvänä, niin minä kyllä en ole tätä mieltä. Totta kai kuluttajat haluavat saada mahdollisimman yksinkertaista ja käyttökelpoista tietoa ja he haluavat helpotusta e, e, omille valinnoilleen. Mutta tämän informaatioarvo voi olla vähän kyseenalaista, jos kuluttaja saa liian vakioitua tietoa, liian yksinkertaista tietoa, joka ei kerro, kerro tuotteen koko kuvaa, niin silloin he tuntevat saavansa lisä, liikaa tietoa. Eli jos me nyt keksimme, mikä olisi juuri se tieto, mitä kuluttajat haluavat tunteakseen olonsa voimaantuneeksi, niin hyvä niin. Tähän pyrkikäämme, mutta emme me voi yksiselitteisesti sanoa, että sokerisuola tai rasva ovat vaarallisia terveydelle. Eihän se ole näin. Kyse on annoskoosta ja siitä, kuka käyttää mitäkin ravintoaineita – Kyllä, minä esimerkiksi pidän suklaasta ja syön sitä aika paljon. Se antaa minulle paljon hyvää energiaa, eikä sillä ole mitään, mitään vaarallisia <laughs> efektejä minuun. Se on hyvää ja siinä on magnesiumia vaikka mitä. Vaikka saisin mitä tietoa, niin jatkan suklaan syöntiä ja annan lapselleni voita. Voi on hyväksi juuri minun lapselleni. Siinä on paljon A-vitamiinia ja isänikin sanoi aina, että älä nyt riivi sitä rasvaa pois parman kinkusta, koska se on hyvää. Ja minä jatkan näilläkin perusteilla taisteluani niin liikennevalojärjestelmää vastaan. No, koska olen sallinut teille toisen puheenvuoron, niin Rova Turunen myöskin on pyytänyt toista lyhyttä puheenvuoroa. Eli sallin tämän teille, mutta jos voitte esittää asian lyhyesti. Kyllä. On hyvin vaarallista yleistää henkilökohtaisia mielipiteitään yhteiskunnan tasolla. On ihan hyvä käyttää omaa kokemusta hyväksi ja arvostan tätä itsekin eh, teen näin, mutta se täytyisi aina yhdistää tietoon ja tutkimustietoon. Ja tässä me hieman luisumme, eli haluaisin, että te osoittaisitte minulle, siis tässä puhun EPP-ryhmälle, voisitteko te osoittaa, miksi me ehdottaisimme tällaista suurinta sallittua päiväannosta. Mitä terveysvaikutuksia sillä on ollut? Koska minä en ymmärrä tätä. En ole tämän liikennevalojärjestelmän suhteen mitenkään fanaattinen. Eihän se tietenkään kaikkea voi osoittaa ja tähän liittyy paljonkin ulottuvuuksia, kulttuuri ja muut. Tästä olen täysin samaa mieltä, mutta meidän tulisi kuitenkin tarkastella faktoja ja käyttää sitten käytännönläheisiä vaihtoehtoja hyväksemme. Eli mitä mieltä me olemme ja mitä me mm, olemme, voimme lukea tie, tieteestä ja tutkimuksesta. Ja minä myöskin jatkossakin aion syödä suklaata. Uh, Olen iloinen siitä, että täällä nyt on näin paljon kannatusta suklaalle. Niin, te olette jo saaneet puheenvuoronne, mutta jos otetaan huomioon se, että hyvin tunnettu suklaayritys Cadbury on ihan kotini lähellä, niin olen todella iloinen siitä, että suklaa saa tukea. Mutta Cadbury-patukassa sanotaan, että täytyy toimia viisaasti ja minun mielestäni tästä tässä onkin kysymys, koska emmehän me pelkästään suklaasta elä, mutta tämä Cadburyn suklaa on tällainen pieni namupala. Niin Pyydän anteeksi, että en alussa toivottanut komissiota tervetulleeksi. Matthew Duffissa ilmeisesti johtaa se, että valtuuskuntaa ja hän ilmeisesti alkaa aikoo puhua ja myöskin sitten neuvoston haluaisin toivottaa tervetulleeksi Carlos Cresco. Hän hoitaa asioita Espanjan näkövinkkelistä, eli jos hän haluaa puheenvuoron, niin annan hänellekin mahdollisuuden. Ehkä hän ei puheenvuoroa halua, mutta ensimmäiseksi Matthew Douglas voi kertoa meille komission näkökannan. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on ollut varsin mielenkiintoinen poliittinen keskustelu, jota komissio on seurannut suurella tarkkaavaisuudella. Minusta tämän keskustelun sävy muotoutui jo esittelijän puheenvuorossa, kun rouva Saldemose totesi, että on varsin vaikea ennakoida, mihin suuntaan tämä asiakokonaisuus kehittyy, sillä tämä on asia, joka herättää suuria intohimoja ja mielipiteet ovat varsin eriäviä. Olen ollut myös aika vaikuttunut saavutetusta poliittisesta yhteisymmärryksestä, mitä tulee tämän ehdotuksen tavoitteeseen. Toisin sanoen, että pyrimme suojelemaan kuluttajaa, voimaannuttamaan kuluttajaa ja haluamme lisätä kuluttajan valinnan vapautta. Ja totta kai komissio voi nämä tavoitteet allekirjoittaa. Herra puheenjohtaja, olette tietysti tietoinen siitä, että komissio tässä odottaa uuden komission virkaan astumista ihan muutamien päivien sisällä, joten tässä tilanteessa on vaikea ottaa yksityiskohtaisesti kantaa eri asioihin. Ja varmasti kuulitte, mitä komissaariehdokas Dali sanoi omassa kuulemistilaisuudessaan. hän totesi tai korosti erityisesti kahta asiaa. Ensiksi se, että ehdokas aikoo voimakkaasti korostaa nimenomaan kuluttajanäkökulmaa, ja hän myös korosti sitä, että hän, mikäli virkaansa pääsee, aikoo kertoa kuluttajille, mitä he syövät, mutta ei anna heille, tai ei sanele heille, mitä heidän tulisi syödä. Eli tietoa pitää olla, mutta valintoja ei saa ohjata. Ja minusta nämä olivat aika lupaavia lausuntoja komissaariehdokkaalta. Sitten toinen asia, joka jäi käteen tämän päivän keskustelusta, oli Rova Koratsa Bildin huomautus siitä, että komission ehdotus, mitä näihin alkoholijuomiin tulee, että se oli hyvä. No tämä oli oikein mukava kuulla, mutta uskomme, että kyllä komission ehdotukset muissakin kohdissa ovat aika hyviä, jos ajatellaan tämän asian kokonaisuuden muita osia ja mainitsisin muutaman tällaisen mielestäni onnistuneen kohdan, ja tottahan näistä värikoodeista jo keskusteltiinkin paljon komission ehdotuksen pohjalta, ja minusta tässä on järkeä. Nimittäin tämähän ottaa huomioon juuri sen, minkä Rova de Jong sanoi, että totta kai meidän täytyy olla järkevässä määrin joustavia – ja meidän täytyy pitää mielessä myös se, että se mikä on järkevää tänään ja mikä on joidenkin kuluttajien näkökulmasta hyvä asia, niin se ei välttämättä toimi kaikkien Euroopan unionin kuluttajien kohdalla. Sama resepti ei välttämättä sovi kaikille. Ja Me otimmekin ehdotuksessamme huomioon sen mahdollisuuden, että sidosryhmät saisivat osallistua tämän tiedottamisen suunnittelun. On järkevää myös tehdä yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa, koska nämä voivat olla hyvin alue- ja kulttuurikohtaisia ja olisi ehkä järkevää testata näitä ehdotuksia käytännössä ottaen huomioon, että Euroopan kuluttajamarkkinat ovat varsin laajat ja tällä tavoin kentältä kerätä kokemuksia parhaasta mahdollisesta esitystavasta. No sitten tämä GDA-merkintä, niin tämähän mielestäni vain kuvaa faktat, eli kertoo faktatietoa siitä, mikä on elintarvikkeen ravintosisältö. Ja tämä antaa minusta kuluttajalle enemmän valinnan vapautta, parantaa valinnan mahdollisuuksia ja voimaannuttaa kuluttajia. Emme väitä, että noin 100 prosenttia kuluttajista ymmärtäisi nämä kaikki koodit ja tiedot, mutta ja kyllähän tässä varmasti tiedottamiskampanjan varaa on, kuten tässä keskustelussa jo tulikin ilmi. Ja sitten keskustelussa puhuttiin myös alkuperämaa-asiasta. Rova Koratsapild tähän esitti huomattavan näkemyksen. Hän totesi, että ihmiset haluavat erityisesti lihan kohdalla tietää, mistä liha on peräisin, koska liha aiheuttaa suurta huolta useiden kuluttajien keskuudessa. Ja tämä on asia, johon minäkin haluaisin verota täällä parlamentissa. Olisi hyvä, että vietäisiin sitä, tai että ei vietäisi välttämättä sitä ajatusta eteenpäin, että, että terveyskysymykset olisivat jotenkin riippuvaisia siitä, mistä päin Eurooppaa jokin tuote on peräisin. Tällaista vaikutelmaa ei saa antaa, vaan meidän täytyy vakuuttaa kuluttajat siitä, että kaikki Euroopassa liikkuvat tuotteet ovat aivan yhtä terveellisiä. Ja oli kyse sitten niiden ravintosisällöstä tai mikrobiologisista ominaisuuksista. Ei pidä asettaa joitakin alkuperäalueita paremmiksi kuin toiset. Me ehdotamme, että alkuperätieto annetaan kuluttajalle, mikäli tämä on välttämätöntä siinä mielessä, että kuluttaja ei johdeta harhaan ja mikäli se täyttää muut tietyt kriteerit. Mitä tulee kansalliseen lainsäädäntöön, niin monet keskustelun osallistujista totesivat, että kansallinen lainsäädäntökin on aika tiukkaa näissä kohdin, ja me kyllä tiedämme olemassa olevasta kansallisesta lainsäädännöstä, emmekä me mitään uutta halua tässä esittää. Ehkäpä neuvosto voisi puheenvuorossaan ottaa kantaa näihin kansallisen lainsäädännön näkökohtiin. Herra puheenjohtaja, päätän puheenvuoroni tähän, koska tässä vaiheessa ei ole mahdollista ottaa yksityiskohtaisesti kantaa eri osiin. Suur kiitokset. Tässä komission ehdotuksessa oli paljonkin järkeä, mutta parlamentti voi aina kuitenkin sitä hieman parantaa. Herra Crespo ei ilmeisesti halua puhua, vai haluako hän puheenvuoron? Kiitoksia puheenjohtaja. Olen hyvin iloinen vuodessani olla täällä ja edustaa maatani kiertävällä vuorolla. Me aloitimme työt tämän asiakysymyksen osalta jo joitakin aikoja. Meillä on ollut, aikoja sitten meillä on ollut yhdeksän kokousta. Olemme tutkineet tätä merkintäasiaa ja nimenomaan ravintoainesisältömerkintäasiaa. Ja asiaa tietenkin vietiin eteenpäin jo Ruotsin puheenjohtajakaudella. Tämän puheenjohtajakauden aikana tavoitteiden osalta saatte varmasti asiasta vastaavalta ministeriltä ylihuomenna lisää tietoja. Haluan kiittää tässä yhteydessä esittelijöitä, esit- lausunnonlaatijaa ja varjo esittelijä ja kaikkia muitakin tämän valiokunnan jäseniä, jotka ovat antaneet panoksensa tähän kysymykseen. Suur kiitokset herra Crespolle ja muillekin neuvoston edustajille siitä, että osallistuitte tämän iltapäivän keskusteluun. Ja nyt annan sitten puheenvuoron Roa Charles de Hän voi sitten vetää langat yhteen ja ehkä puhua aikataulusta, määräajoista ja muista hallinnollisista ulottuvuuksista. Ah, eh. Kiitos, herra puheenjohtaja. En tiedä, voinko nyt eh, tänään vetää johtopäätöksiä tästä keskustelusta, mutta voin kuitenkin sanoa, että koska me puhumme asiasta, joka on kulttuurisidonnainen, siis elintarvikkeet ja merkinnät, niin ei ole epäilystäkään siitä, että jokaisella Euroopan parlamentin jäsenillä on oma kantansa tähän asiaan. Ja tämä aihe on sellainen asia, jolla on merkitystä yli 400 miljoonalle Euroopan unionin kansalaisille. Haluaisin kiittää teitä puheenvuorosta. Olen edelleen optimistinen ja uskon siihen, että me pääsemme kyllä kompromissiin meidän kaikkien täytyy lähentyä toinen toistamme, jotta me löydämme sitten kompromissin. Herra puheenjohtaja, yksi asia on kuitenkin sellainen, josta haluaisin vielä puhua tämän päivän keskustelun perusteella ja myöskin sen perusteella, että olemme viime vuosina tästä aiheesta keskustelleet täällä Euroopan parlamentissa useampaan otteeseen. Olisi hyvä, jos me saisimme perinpohjaisen tutkimuksen, joka liittyisi siitä, mikä saa kuluttajan käyttäytymään tietyllä tavalla ja mitä välineitä meillä poliitikkoina on, jotta me onnistuisimme vaikuttamaan kulutuskäyttäytymiseen Mehän kaikki haluaisimme voimaannuttaa kansalaisia, jotta he toimivat sellaisella tavalla, joka on heidän kannaltaan edullisin. Jotkut ovat sitä mieltä, että tietoa on jo tarpeeksi ja että kuluttajien täytyy tulkita tätä tietoa sitten. Jotkut ovat sitä mieltä, että täytyisi saada vähemmän tietoa. Me tietenkin pohdiskelemme sitä, mikä on parasta ja mikä on meidän kannaltamme parasta, millä tavalla me ostamme eri tuotteita. Toisin sanoen minun mielestäni olisi hyödyllistä, jos saataisiin jonkinlainen tutkimus liittyen siihen, mitä vaaditaan jotta me voimme paremmin vaikuttaa kuluttajiin. Poliitikkoina me tietenkin haluamme muuttaa maailmaa ja mitä välineitä meillä on käytettävissä tähän päämäärään päästäksemme. Olen toisen, toinen ja kymmenes eh, helmikuuta lähettänyt kutsun varjoesittelylle ja ehdotan, että istumme tuolloin saman pöydän ääreen ja pyrimme löytämään kompromissiehdotuksia näistä kyseessä olevista asioista. Joissakin kompromissiin pääseminen tulee olemaan helppoa, toisissa hankalampaa mutta näyttäisi siltä, että ainakin suurin osa varjoesittelijöistä on valmis työskentelemään kompromissin hengessä. Eli varmaankin sitten jonkinlainen poliittinen ratkaisu löytyy. Sitten 23. helmikuuta tästä keskustellaan valiokunnassa. Täytyy keskustella myöskin muiden valiokuntien kanssa tästä ne ovat samassa vaiheessa. Niissä muissa valiokunnissakin tällä haavaa keskustellaan tarkistuksista. Ympäristövaliokunta ei ole vielä mennyt tämän pidemmällä, eli meillä on vielä mahdollisuus vaikuttaa meidän valiokunnastamme, mutta en nyt tällä haavaa vielä tiedä tarkalleen, mitä minun tulisi heille sanoa. Haluaisin kiittää teitä kommenteista ja odotan innolla tulevien viikkojen keskustelua. Kiitos. Uh, Haluaisin kiittää Roa Schaldemosaa siitä, että hän kovin energisesti vei tätä menettelyä eteenpäin ja oli avomielinen keskustelujen suhteen. Haluaisin pyytää anteeksi sitä, että Roa Head ei tänään päässyt paikalle ihmiset ovat olleet kiinnostuneita tästä asiasta ja me olemme jättäneet tuplasti kolme kertaa enemmän tarkistuksia kuin asiasta vastaava valiokunta. Eli tämä osoittaa, minkälainen mielenkiinto tähän asiaan on. Ja herra Kreutzmann on jopa tällaisen kuvallisen kaavionkin saanut aikaiseksi. En nyt en tiedä, miten tätä tulisi tulkita, mutta ehkä hän voi esitellä tämän meille. Ehkä hän sitten päätyy piirtämään näitä uusia järjestelmiä. Mutta kiitokset tästä keskustelusta. Ja kuten Schaldemose sanoi, niin me olemme nyt aikataulussa, eli tästä voitaisiin äänestää 23. helmikuuta, mutta tämä on siis tämänhetkinen suunnitelma. Ja nyt haluaisin siirtyä seuraavaan asiaan näen, että täällä salissa on jo liikehdintää, ihmisiä poistuu, eli pyytäisin teitä niitä, jotka eivät jää tänne keskustelemaan kuluttajan oikeuksista, niin voisitteko poistua salista hiljaisesti ilman sen suurempaa hälinää, koska meillä on vielä tässä aika paljon työtä tehtävänä. Eli siirrymme nyt neljänteen näkemysten vaihtoon liittyen kuluttajansuoja, dire, kuluttajanoikeusdirektiiviin. Asiasta vastaava on herra Schwab ja varjotkin ovat paikalla, eli ehkä äh, annan tässä pari minuuttia ihmisille aikaa poistua, jotta tänne saliin saadaan hiljaisuus aikaiseksi ja jotta täällä hieman veri vaihtuu salissa. Uh, okay. Can, uh... No niin, hyvät naiset ja herrat. Uh, could we, um, could I ask you that? Voisinko pyytää niitä, jotka eivät jää kuuntelemaan tätä tärkeää keskustelua, voisitteko poistua hiljaa? Ryhdymme nyt siis neljättä kertaa käsittelemään tätä kuluttajanoikeusdirektiiviä, joka on ehkäpä suurin lainsäädännöllinen projekti, josta me olemme vastuussa ja jota me tällä hetkellä käsittelemme. Herra Schwab tulee johtamaan keskustelua. Roa Gebhardt ei päässyt paikalle, mutta Charles de Mose ilmeisesti puhuu sitten Gebhardin puolesta. Rochefort on paikalla. Turunen on paikalla, Biilan on paikalla, Filides ei ole, mutta hän ehkä tulee takaisin. Hän oli täällä aikaisemmin. Eli annan puheenvuoron ensin varjoesittelijöille ja sitten jos joku muu haluaa puheenvuoron ja komissiokin on paikalla. Eli annan komissiollekin sitten lopussa puheenvuoron ja Crespo on edelleen paikalla neuvostosta. Eli herra Schwab, neljäs näkemysten vaihto mihin suuntaan nyt ollaan menossa. Kiitos herra puheenjohtaja. On hienoa, että tässä on käyty jo erittäin mielenkiintoista keskustelua tämän päivän kokouksessa elintarvikkeiden merkinnästä. Tästä on hyvä jatkaa. Herra puheenjohtaja, aivan oikein viittasitte, että nyt on jo neljäs kerta, kun käymme mielipiteen vaihtoa tästä asiakokonaisuudesta ja käyty keskustelu on osoittanut, että mitä enemmän asiasta on asiantuntemusta olemassa, niin sitä hauskempaa keskustelu täällä valiokunnassakin on. Ja olisi ehkä näin suuren kokonaisuuden ollessa kyseessä syytä jakaa tätä keskusteluohjelman osiin. Aluksi haluaisin antaa lyhyen johdannon tähän aiheeseen niille kollegoille, jotka eivät välttämättä ole tähän asiaan niin perehtyneet. Komissaari ehdokkaaksi tästä asiasta on asetettu Rova Reding ja hän kuulemistilaisuudessa sanoi, että hän on täysharmonisoinnin kannalla sisämarkkinoilla, koska hän omasta kokemuksestaan, kun hän televiestinnän alalla toimi, oli todennut, että sisämarkkinoilla – täysharmonisointi on järkevä tavoite. Tässä yhteydessä hän teki kuitenkin selväksi sen, että hän on valmis tarkistamaan tekstiä ja haluaa tehdä tiivistä yhteistyötä EPn kanssa ja sen esittelijöiden ja varjoesittelijöiden kanssa. Hän haluaa tehdä yhteistyötä myös valiokuntamme kanssa. Ja uskon, että voimme Euroopan komission kanssa näin ollen tehdä hyvää yhteistyötä vielä avoimina olevista kysymyksistä. Herra Dalin kuulemistilaisuudessa kävi ilmi myös, että erot pienten ja suurten jäsenmaiden välillä ovat edelleen suuret. Suurissa jäsenmaissa tällainen pirstaleisuus ei ole niin suuri ongelma kuin pienemmissä jäsenmaissa, joissa ihmiset ostavat paljon palveluja ja tavaroja, tavaroita ulkopuolelta. Jos ei saada aikaiseksi jonkinlaista minimitasoa Euroopan laajuisesti, niin silloin tämä vähentää ikään kuin tarjontaa pienemmissä jäsenmaissa. Ja, ja saattaa olla, että kaikki kauppiaat ja tuotteet ja valmistajat eivät sitten ole edes valmiita menemään pienten jäsenmaiden markkinoille, mikäli yhtenäistä lainsäädäntöä ei saada aikaiseksi. No niin, katsotaanpa sitten, ja tässä alussa oli tosiaan näitä komission ehdotuksia sitten. Osasto 5 toteaa näistä epäreiluista kaupallisista käytänteistä, miten ne tulisi kieltää Euroopan unionissa tulevien vuosien aikana. Komissio tältä osin ehdottaa, että laadittaisiin kaksi listaa. Ensiksi tämä musta lista. Siinä olisi mukana ne yritykset, jotka ovat todella mustalla listalla, joiden kanssa ei pitäisi tehdä mitään bisnestä. Ja sitten laadittaisiin myös rinnalle tällainen harmaa lista, jossa olisi sitten sellaisia yrityksiä, jotka, jotka sitten ovat toimineet ehkä vilpillisesti, mutta joiden kohdalla jonkinlaista toivoa vielä on. Ja jos ajatellaan, että tässä rinnalla pyritään täysharmonisoinnin tavoitteeseen ja että komissio antaisi sitten komitologia menettelyssä mahdollisuuden tehdä nopeitakin muutoksia näille listoille tarpeen tullen. Minä olen sitä mieltä, että jäsenmaiden kanssa käyty keskustelu ja tässäkin talossa käyty keskustelu on osoittanut, että kansallista lainsäädäntöä täytyy kunnioittaa myös tulevaisuudessa, että tiettyä joustoa kansalliselle lainsäädännölle tulee antaa, ja tämäkin kuuluisi osastoon viisi. Ja näin Tätä taustaa vasten suhtaudun hieman epäilevästi komission ehdotukseen siitä, että, että jäsenmaat joutuisivat luopumaan näistä omista lainsäädäntövaltuuksistaan. Ja tässä voitaisiin esittääkin kysymys, eikö olisi järkevää, että kaikkialla Euroopassa sovellettaisiin samantyyppistä kuluttajalainsäädäntöä ja Voitaisiin näin ollen yhtenäistää nämä kuluttaja, kuluttajan kanssa tehtävät sopimukset. Ja komission ehdotuksia tulisi tarkastella lähemmin. On hyvä, että useat kuluttajajärjestöt ja muut asiasta kiinnostuneet tahot ovat kuulemiskierroksella toimittaneet useita kiinnostavia ehdotuksia. Eurooppalaiset kuluttajajärjestöt suhtautuvat myönteisesti hankkeeseen ja vaikka siinä ei mitään konkreettisia elementtejä vielä olekaan, niin tähän on suhtauduttu sidosryhmien piirissä myönteisesti. Minä uskon, että komitologiamenettely ei tulevaisuudessakaan ole järkevä ja että me emme tarvitsisi harmaata, harmaalista järjestelmää, mutta toisaalta täytyy muistaa, että 60 vuodessa – Eurooppa on kehittynyt siihen suuntaan, sellaiseen yhtenäisyyden suuntaan, että ei varmaankaan olisi mahdotonta ottaa keskipitkällä tähtäimellä käyttöön jonkinlaisia yleisiä säädöksiä tällä alalla kaikkialla Euroopassa. Ja sitten jos ajatellaan sellaisia säädöksiä, joissa, joissa jos, jos tuottaja todellakin vilpillisesti toimii, niin kyllähän nämä ovat tällaiset ehdottomasti suoraan vilpilliset menettelyt ovat kiellettyjä kaikissa jäsenmaissa. Ja tässä voitaisiin yhtenäisyyteen päästä varmasti yksinkertaisemmin ja nämä voitaisiin ottaa käyttöön kansallisessa lainsäädännössä. Ja jäsenmaissa pitäisi olla mahdollisuus, että ne voivat ryhtyä joustavasti toimiin suojellakseen kuluttajia. Ja eurooppalaisen kuluttajalainsäädännön eurooppalaista ulottuvuutta ja luonnetta tulisi korostaa. Ja jos ajatellaan sellaisia kaupallisia käytänteitä, jotka ovat kuluttajan kannalta huonoja, ja nämä pitäisi aina pystyä viemään sitten eurooppalaisiin tuomioistuimiin myös. Tässä herra puheenjohtaja lyhyt yhteenveto tähän asti käydystä keskustelusta. Ja ehkä olisi järkevää, että osastosta viisi sanoittaisiin vielä sen verran, että ei tässä nyt ole kyse siitä, että täysharmonisointi kyllä vai ei, tästähän olemme yksimielisiä, vaan kysymyksen pitäisi pikemminkin olla se, että millä alueilla voitaisiin täysharmonisointia soveltaa ja millä ei. Tärkeää olisi päästä mahdollisimman käytännönläheiseen ratkaisuun. Ja on hyvä, että asiasta käydään perusteellista keskustelua ja olisi hyvä, että tämän keskustelun perusteella laadittaisiin jonkinlainen työasiakirja Rova Alilma Klaasin kanssa, ja tämän työasiakirjan, joka tämän keskustelun pohjalta laadittaisiin, antaisin mielelläni kaikille kollegoille. Suurkiitokset. Eli nyt sitten varjo esittelijät ensin. Saldemosa. Ja, tack för det. Eh, eh, Kiitos, herra puheenjohtaja. Haluaisin Evelinin nimissä ensinnäkin pyytää anteeksi hänen poissaoloaan täältä tänään. Me olemme huolissamme. Tämä ei varmaankaan teitä yllätä. Tämä liittyy tähän kappaleeseen viisi ja sen täytäntöönpanoon. No, voisin viitata tässä ongelmiin, joita saattaa tulla esille, mutta tämä nyt ehkä olisi se oikea tapa edetä asiassa. kuluttajien oikeusasiamies Norjasta on varoittanut meitä ja sanonut, että olisi hyvä, jos tällainen musta lista olisi olemassa, jotta voitaisiin sanoa, että eurooppalaisella tasolla me emme halua mitään erityisiä säännöksiä. Tällaiset epäreilut, vilpilliset menettelyt, eihän niitä on Euroopassa, siitä ei ole epäilystäkään, mutta meidän täytyisi päästä asioissa hieman pidemmälle, jotta todellakin saataisiin jäsenvaltioiden lainsäädännön tasolla asia kuriin. Me haluaisimme, että jäsenvaltiot voisivat mennä lainsäädännössään pidemmälle. Me emme ole sitä mieltä, että täysi mukauttaminen on kuluttajien kannalta paras tapa hoitaa asia. Tämä musta lista, no se ei ole ainoa tapa hoitaa asia, mutta se olisi kuitenkin yksi tapa asia kuluttajien asiaa. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle siitä, että hän muistutti siitä, mitä jo aikaisemmissa kokouksissa on käyty läpi. Meillä on aina vastassamme sama kysymys. Hyväksymmekö tämän maksimaalisen harmonisoinnin sillä ehdolla, että se tuo jotain uutta, tai sitten eh, siihen, että se vie eh, vähenevään suuntaan. Minä haluaisin sanoa, että maksimaalinen harmonisointi, jos on kyse siitä, että pitää olla samaa mieltä näistä tarkoista määritelmistä. Totta kai voisimme siihen päästä, jos pitää olla samaa mieltä siitä, mitä tämä väärinkäyttö voi tuoda mukanaan, niin epäilyttävissä tapauksissa, jos ei se heikennä kuluttajan asemaa, niin silloin olemme samaa mieltä. Mutta kun ajatellaan tätä käytännön tasoa, kollegat puhuivat täällä tällaisesta listakysymyksestä, täällä musta kysymys, Totta kai olisi kiinnostavaa saada sellainen, mutta kysymys kuuluu, tämä musta tai harmaa, ovatko ne sitten tällaisen maksimaalisen harmonisoinnin puitteissa tapahtuvia, Jos joku ei halua tällaista mustaa listaa, niin miten sitten siihen suhtaudutaan jäsenmaissa. Jotkut jäsenmaat ovat, tuomioistuin on muistuttanut joillekin maille, että, että silloin jäsenmaa ei voi lisätä siihen, mitä jotkut sanovat, että mustalista ei ole. Ja siellä on ollut kuitenkin selkeää edistystä. Sitten on sellaisia maita, missä on erittäin kattava lista. Ranskassa kiinteistöalalla on 20 klausuulia, jotka liittyvät tällaisiin vuokratoimintaan, vuokrasuhteeseen, kun ajatellaan vuokralaista ja vuokranantajaa kriisitilanteessa on tärkeää, että on tällaiset määritelmät. Ja kun ajatellaan tämän päivän komission ehdotusta tämän tyyppisiä yksityiskohtia siellä ei kaikkea ole. Olisi hyvä, että meillä olisi tämä musta lista ja sitten saada sellainen mahdollisuus, joka joissakin maissa on, eli tällainen täydentyvä, täydentävä lista, jossa otetaan kuluttajien oikeudet huomioon. Ja tässä tilanteessa nimenomaan nämä kysymykset tulevat esille. Artikla 32 on kysymys, johon haluaisin kiinnittää huomiota. Ne siellä määritellään, missä olosuhteissa milloin jäsenmaa voi vedota tällaiseen väärinkäyttölausekkeeseen. Minäkin haluan, niin tämä on sellainen ikään kuin nopea väylä väärinkäyttölistan väärinkäyttölausekkeen käyttämisestä. Tämä artikla 32, joka on esitetty hieman sellaisessa muodossa, että se kokoaa mukaan se, mitä listalla ei vielä ole ollut, tuo tietynlaista epä, juridista epävarmuutta, ei niinkään juridista varmuutta, koska silloin kunkin jäsenmaan kansallinen tuomari joutuu päättämään näistä kysymyksistä. Eli meidän täytyy katsoa, pitäisikö tämä tapahtua jäsenmaissa ja, ja se määritelmä jollakin tavalla kääntäisi päälailleen tämän kysymyksen. Ja sitten täytyisi ottaa kuitenkin jäsenmaittain tämä oikeuskäytäntö. Eli tässäkin kohdassa siis meillä on paljon epäilyksiä ja kysymyksiä. Haluaisin tuoda esille sen, että komitologia on menetelmä, joka ei välttämättä ota huomioon kaikkia näitä inhimillisiä todellisuuksia ja näitä todellisuuksia, joissa listat elävät. Sitten haluaisin myös tuoda esille joitakin ajatuksia liittyen kysymyksiin siitä esimerkiksi tällaisesta viittauksista muihin eri artikloihin. En tiedä, voimmeko mennä nyt kaikkiin yksityiskohtiin tässä vaiheessa näistä kohdista ja artikloista, mutta nyt esimerkiksi tällainen yksilöllisesti neuvoteltu lauseke, kohta verrattuna sellaiseen lausekkeeseen, joka on tällainen standardimuotoinen joissakin jäsenmaissa laajennetaan tämän lausekkeen soveltamista. Eli siis kun on vastakkain tämä väärinkäyttölauseke ja sitten tällainen yksilöllisesti neuvoteltu lauseke, tämä on kysymys, joka vaatii todella tarkkaavaisuutta, kun ajatellaan tätä direktiiviehdotusta, jos tätä lauseketta ei oteta suoraan mukaan, voitaisiin tulla tilanteeseen, joka on hyvin kri- kritisoitavissa joidenkin tahojen toimesta. Tässä nimenomaisessa kohdassa meidän pitäisi korostaa koordinointia oikeusasioiden valiokunnan kanssa, koska sieltä on annettu lausuntoja myös tästä asiasta. Artikla 30 on myös sellainen artikla, jossa soveltamisala kattaa nämä lausekkeet. Sitten myös artikla 31 on kiinnostava Siinä puhutaan näistä avoimuusehdoista, jotka ovat sitovia ja se täytyisi, se täytyisi tuoda esille hyvin selkeällä tavalla, koska tuossa, tuossa kohdassa, alakohdassa neljä on sellainen mahdollisuus, että jäsenvaltio voi asettaa kyseenalaiseksi. Tiettyjä seikkoja siinä on kuluttajien kannalta vielä avoimia kysymyksiä, eli uskon, että meillä on todellakin paljon työtä vielä edessämme ennen kuin voimme hyväksyä tämän maksimaalisen harmonisoinnin periaatteen, koska täytyy myös suojata se kuluttajien suoja, joka nyt on jo olemassa. Kiitos. Tässä oli hyvin osuvia huomioita. Ja myöskin kun keskustelimme täältä vilpillisten kauppatapojen direktiivistä, niin se muistui tässä mieleen. Sitten Roa Turunen. Um, I would like to pick... Kiitos, herra puheenjohtaja. Haluaisin nostaa esille herra Rasfordin viimeisestä kohdasta ja minulla on muutama huomautus ensiksikin. Mitkä sopimukset täällä katettaisiin ja mitkä ei? Tämä on minulle hieman epäselvää ja tässä viittaan juuri äsken mainittuihin yksilöllisiin sopimuksiin. Ja toinen kysymykseni tai asiani on se, että tämä pitäisi esittää mahdollisimman ymmärrettävästi ja helppolukuisesti. Ja sitten lopuksi haluaisin ottaa kantaa harmonisointiin ja siltä osin tehtyihin ehdotuksiin. Ensiksi kysymykseni siitä, että mitkä sopimukset kuuluisivat tämän asian piiriin ja mitkä eivät. Minusta tässä on selvä porsaan reikä, jos yksilölliset sopimukset jätettäisiin soveltamisalan ulkopuolelle, koska kyllähän niitä voidaan käyttää sellaisissa tapauksissa, kuten tässä tuli mainituksikin, että jolloin kuluttajalla ei olisi mitään mahdollisuutta vaikuttaa tähän sopimukseen silloin saatetaan solmia yksilöllinen sopimus ja se ei sitten olisikaan katettu tällä lainsäädäntöpaketilla ja se olisi mielestäni selvä porsaan reikä. Ja sitten mainittiin myös nämä asunnon vuokrasopimukset. Kuuluvatko ne tähän, tämän piiriin vai eivät? Ei ole minulle tämä asia vielä tullut selväksi ja ehkä komissio voisi asiaa selvittää, koska minä saan paljon kyselyjä vuokrasopimuksista. Ehkä komissio voisi tätä kohtaa selventää. Sitten toinen asia, joka mieleeni tuli, on se, että sopimusehdot pitää pystyä lukemaan helposti. Tämä mainitaan artiklassa 31 tai tässä kohdassa mainitaan, että jäsenvaltiot eivät voi yksiselitteisesti määritellä, mikä on helppolukuista ja mikä ei. Ja tämä on tietysti tämän direktiivin seuraus, eli tällä direktiivillä pitäisi nimenomaan määritellä se, mikä on helppolukuista ja mikä ei. Tässä direktiiviehdotuksessa tämä ehdotus on mielestäni aika hutera, koska tässä nyt annetaan mahdollisuus yrityksille tai myyjille valita, minkä tyyppistä muotoilua ja minkä suuruista kirjasen kokoa he haluavat käyttää, joten kyllä tämä on mielestäni potentiaalinen ongelmien lähde, kuka sen määrittelee, mikä on helppolukuista ja helposti ymmärrettävää. Ja jos näin ei ole, mitä jos jokin sopimusteksti ei ole helppolukuista, niin mitä sitten tapahtuu? Onko siitä mitään seuraamuksia? Tämäkin asia pitäisi selvittää. Jos minulta kysytään, niin totta kai tässä pitäisi kuluttajan etu ottaa lähtökohdaksi. Toisin sanoen, että jos helppolukuisuusehto ei täyty, niin sopimusta ei voitaisi enää pitää sitovana. Tämä täysharmonisointi on myös muuten aika jäykkä ajatus, harmaat listat ja mustat listat ovat ehkä helppo vaihtoehto, mutta toimivatko ne todella? Ja pitäisi miettiä, kuinka paljon kansallisia poikkeuksia pitäisi sallia mustien ja harmaiden listojen ohella. Mielestäni niitä pitäisi voida sallia, joten tässä kappaleessa minä kyllä puoltaisin minimiharmonisointi lähestymistapaa. Jos jokin liikeyritys haluaa myydä tavaroitaan tai palveluitaan kaikkialla Euroopassa, niin silloin pitäisi aina noudattaa hyvin korkeaa kuluttajansuojan tasoa ja ne pitäisi ottaa käyttöön kaikissa kauppaehdoissa, joten ei tämä silloin aiheuttaisi toisaalta mitään ongelmaa. En minä tässä näe mitään ongelmaa sille, että otettaisiin käyttöön minimiharmonisointilähestymistapa. Sitten lopuksi vielä toteaisin, että tarkastellaan siis näitä mahdollisia porsaanreikiä, katsotaan mitä sellaisia on olemassa ja katsotaan hyvin tarkalla silmällä, onko harmonisointi tai täysharmonisointi lähestymistapa nyt aivan järkevä tässä kappaleessa viisi. Esittelijä mielestäni nosti puheenvuorossaan hyvin esille näitä potentiaalisia heikkouksia, mutta niihin voitaisiin pureutua vielä yksityiskohtaisemmin, joten esittelijä ottakoon tähän harmonisointikysymykseen kaikki. Kiitos sitten Rabiilen. To jest czwarta wymiana poglądów na temat tej dyrektywy. Myślę, że... Nyt käymme neljättä kertaa näkemysten vaihtoa tästä direktiivistä ja on hyvä, että me olemme päättäneet syventää keskustelua kappale kappaleelta. Toivon, että ennemmin tai myöhemmin me voimme sitten siirtyä keskustelun vaiheesta päätöksentekovaiheeseen. Meidän täytyy tehdä päätöksiä avainasioista. Herra Schwab on jo puhunut näistä esimerkiksi eh, täyden harmonisoinnin vaihtoehto. Tämä on hyvin kiistanalainen asia, mutta me emme voi sitä paeta. Sitten mitä tulee kappaleeseen viisi ja sopimusehtoihin, no olen hieman epäröivämpi tämän suhteen, tämän komission ehdotuksen suhteen. Olen tutkinut Puolan kuluttajan suojaviraston ehdotusta. Satoja kuluttajasopimuksia on tutkittu viime vuodelta. Ja virasto päätyi siihen johtopäätökseen, että siellä oli hyvinkin paljon tällaisia kohtuuttomia ehtoja ja toivon, että tämä direktiivi antaa minunkin maassani kuluttajille paremmat mahdollisuudet. Haluaisin myöskin saada hieman lisätietoa niistä argumenteista, joita sosiaalidemokraattisen ryhmän jäsen tässä mainitsi. Nämä argumentit, jotka liittyivät norjalaiseen oikeusasiamieheen. Sitten mitä tulee harmaisiin ja mustiin listoihin, jos me päätämme harmonisoida tämän kappaleen viisi, niin jos me hankkiudumme listasta eroon, niin silloin tämä direktiivi menettää merkityksensä. On hyvin hankala kuvitella tätä kappaletta ilman näitä listoja, mutta olen kuitenkin samaa mieltä Alde-kollegan kanssa siitä, että näiden listojen ei tule olla tyhjentäviä ja suljettuja, vaan jäsenvaltioille tulisi antaa mahdollisuus täydentää näitä listoja sekä harmaita että mustia listoja. Haluaisin myöskin tukea herra Schwabia, mitä tulee komitologiamenettelyyn. Olen myöskin sitä mieltä, että tämä menettelyn käyttäminen tässä yhteydessä ei olisi kovinkaan järkevää. Kiitos. Um, uh, Kiitos ja sitten viimeisenä Triadafilide. Kiitos herra puheenjohtaja. Me olemme sitä mieltä, että tämä direktiivin kappale, josta keskustelemme tänään, se on näiden yksi äh, heikoimmista kohdista tässä direktiivissä, koska tämä harmaa ja mustalista selittyy liittyy yhteisön oikeude, äh, lainsäädäntöön ja tämä artikla 38 antaa mahdollisuuden jokaiselle käyttää kansallista lainsäädäntöä arvioidakseen kuinka nämä säännöt ovat, ovatko ne kohtuuttomia vai eivät. Meillä on kuitenkin yhteisön lainsäädäntöä ja tämä sitten veisi pois mahdollisuuden viedä näitä asioita kansallisiin tuomioistuimiin. Eli suojelemmeko me kansalaista tällä tavalla? Onko Euroopan unionin komissio todellakin tarkastellut tätä asiaa tästä näkökulmasta lähtien, onko se luomassa, onko se miettinyt sitä juridista kaaosta, mikä saattaa syntyä, onko tämä se, jolla, se tapa, jolla me haluamme antaa suojaa kuluttajille. Meidän mielestämme täysi harmonisaatio ei suojele kansalaisia EUn jäsenvaltioissa ja me olemme sitä mieltä, että tämä on hyvin huono ennakkotapaus. Ensinnäkin nämä harmaat ja mustat listat me saamme näiden myötä äh, vain tämän alimman yhteisen nimittäjän mukaista säännöstöä ja toisin sanoen vahvimmat voivat sitten käyttää juridisia keinoja hyväkseen ja äh, asettaa kyseenalaiseksi nämä säännöt. Eli suuret yritykset, jotka hallinnoivat markkinoita, ne voivat hetkellä millä hyvänsä asettaa kyseenalaiseksi näiden kahden listan käyttämisen ja täten he voivat muotoilla lainsäädäntöä haluamallaan tavalla. Eli miten me voimme suojella kuluttajia, miten me voimme varmistaa sen, että sääntöjä kunnioitetaan. Ja sitten vielä tähän liittyy kysymys tästä monimutkaisuudesta, joka saattaa johtaa sitten epävarmuuksiin. Nämä epävarmuudet eivät tule auttamaan kuluttajia. Yritykset tulevat käyttämään näitä hyväkseen ja meidän täytyy kunnioittaa perusperiaatteita lainsäädännössä, jonka tarkoituksena on suojella kuluttajia, toisin sanoen oikeuteen pääsy. Me emme voi sallia sitä, että muut osapuolet sitten käyttävät tätä äh, pääsyä oikeuteen äh, oman etunsa tavoittelemiseksi. Um, Puhujien listalla vielä muita puhujia. Pupakis ja Rova Rapti. Haluaako joku muu vielä tähän listalle mukaan? Eli ensin Huang Nok. Herra puheenjohtaja, kuten monet jäsenet tässä valiokunnassa. Minäkin olen hieman varautunut siitä, miten tätä maksimaalista harmonisointia viedään eteenpäin, kun ajatellaan tällaista edistyksen perspektiiviä tässä kuluttajan oikeuksien turvaamisessa, mutta se on kuitenkin myös kyseenalainen kansallisten olemassa olevien säännösten mukainen. Nyt kun ajatellaan tätä lukua viisi, se, että tämä voisi poistaa mahdollisuuden reagoida nopeasti. Ja kun taas kuluttajaoikeuskysymykset vaativat nopeaa reaktiota, niin tämä saattaa johtaa kohtuuttomiin ehtoihin. Kun ajatellaan lainsäädännön mukauttamista komitologian muodossa, se, että tällaisessa suotuisassa mielessä uudistettaisiin komitologiaa Eh, parlamentissa, niin se ei silti ole vielä tehnyt, lisännyt avoimuutta. Tapaus, jonka tunnen hyvin, tämä kohtuuton ehto menee jo pitemmälle siitä, mitä liitteessä yksi on. Siksi Puolan tämän direktiivin kohdalla tällaista sekalähestymistapaa. Kun ajatellaan sitä, että ne elementit, joissa käytettäisiin maksimointua harmonisointia. Siellä pitäisi vielä määritellä säännöt ja tietyt menettelytavat neuvottelujen osalta. Minusta vaikuttaa siltä, että ei ole mahdollista eikä toivottavaa, että näitä kysymyksiä muutettaisiin vielä siinä tapauksessa, kun on kyse kohtuuttomasta ehdosta, mutta jäsenmaat tuntuvat mm, haluavan mennä vielä kauemmaksi, vielä pitemmälle. Herra Pupa. Niin mitä tulee kappaleeseen viisi, me keskitymme tässä näihin kohtuuttomiin ehtoihin, koska Näitä on kahden tyyppisiä. Harmaalla listalla on viisi tällaista tapausta. Ja nämä 12 harmaan listan tapausta, ne luokitellaan kohtuuttomiksi, ellei yrittäjä itse osoita toisin. Eli näissä tapauksissa kuluttajan suoja on alhaisempi harmaalla listalla kuin mustalla listalla. Eli minä haluaisin tuoda tässä esille sen vaaran, josta herra Schwab puhui. Suurimmassa osassa maista, esimerkiksi Kreikassa, on lainsäädäntöä, jolla on vain yksi lista näistä kohtuuttomista termeistä, ja ne ovat aina öö, kohtuuttomia olosuhteista huolimatta. Meillä on myöskin yksi yksittäinen lista näistä, kuten jo sanoin, yksi yksittäinen lista näistä termeistä. Ja koska tämä täyden harmonisoinnin periaate tulee vähentämään kuluttajansuojaa tietyissä maissa siitä syystä, että jäsenvaltiot eivät voi ottaa ylimääräisiä tapauksia näille listoillensa. Ja tästä syystä meidän täytyisi työstää tätä harmaa mustalista kysymystä jäsenvaltiosta, jotta meillä voi olla yksi yksittäinen lista näistä kohtuuttomista ehdoista. Meidän täytyy myöskin tarkastella sitä, mitä lisätakeita me voimme saada ja jo, voimme lisätä ne jo olemassa oleviin ehtoihin. Eli me tarvitsemme lisää joustavuutta tai minimiharmonisointia. On jäsenvaltioita, jossa on enemmän suojaa ja sitten tämä, tällä olisi negatiivisia vaikutuksia tällaiseen maahan. Ruora. Kiitos puheenjohtaja. Ennen kaikkea haluaisin sanoa, että me toivomme tämän työn jatkolle ja siinä hyvää menestystä herra Schwabille ja varjoesittelylle, koska tämä on hyvin hankala työ ja te tarvitsette paljon rohkeutta ja voimia jatkolle. Toiseksi meille Kreikassa Pupakiskin tästä puhui, hän tulee myöskin Kreikasta, mutta eri puolueesta kuin itse on tärkeää, että kuulette, että me olemme samaa mieltä. Me olemme samaa mieltä siitä, että tämä vähimmäinen täytäntöönpanotaso on tärkeä asia, koska me olemme menneet asioissa paljon eteenpäin, mitä tulee kuluttaja-asioihin. Sitten tämä kysymys harmaista ja mustista listoista No me emme voi odottaa kaikkea mahdollista näiltä listoilta. Me tarvitsemme paljon muutakin ennen kuin me pääsemme harmaiden ja mustien listojen tasolle. Ja sitten viimeinen huominen liittyy siihen, missä määrin minkä, mikä merkitys tällä kaikella on kuluttajalle koska yleensä vaikkakin lainsäädäntö olisi täydellistä, niin asiat pysyvät vain paperilla ja kuitenkin harvat kuluttajat hyötyvät tästä lainsäädännöstä. Ja tästä syystä lisätiedoksi voisin sanoa, että tämä lainsäädäntö, johon me nyt päädymme ja toivomme, että se on parempaa ja toivon mukaan se on kuluttajaystävällistä, niin meidän täytyy tästä saada tehtyä oikeus ja meidän täytyy tehdä siitä sellaista, että sitä on helpompi käyttää. Kiitos. Niin se mitä sanoitte täytäntöönpanosta, niin hankalaa kuin se käytävässä onkin, niin me olemme sitä, siitä keskustelleet vaikutusarvioinnin yhteydessä ja komissio varmaan tähän palaa ja sitten kun keskustelemme myöskin äh, näistä kohduttomista ehdoista, niistähän meillä on myöskin tämän valiokunnan mietintö jo olemassa. No niin, ja nyt sitten Kosta Petri komissiosta voi kertoa meille ja myöskin sitten herra Crespo, jos hän haluaa puhua näistä asioista neuvoston nimissä ja sitten Andrew Schwab voi tehdä yhteenvedon. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos herra puheenjohtaja. Minusta tämä keskustelu on ollut varsin mielenkiintoista ja se osoittaa, kuinka suuria haasteita komissiolla tässä oli komissiolla tässä oli ja kuinka suuria haasteita lainsäätäjillä nyt on, kun pyritään löytämään hyvä tasapaino eri intressien välillä. Pitäisikö, pitäisikö pyrkiä täysharmonisointiin epäreilujen sopimusehtojen suhteen esimerkiksi ja kaikki muut asiat? Nämä asiat ovat olleet hyvin tärkeitä myös yritysmaailman kannalta että voitaisiin käyttää yhtenäisiä ehtoja, kun käydään rajat ylittävää kauppaa, joten kyllä harmonisoinnista varmasti etuja on. No toisaalta sitten, kuten tämän päivän keskustelussakin kävi ilmi, on tärkeää, että tätä tarkastellaan myös joustavuuden näkökulmasta. On tärkeää, että jäsenmaissa on olemassa riittävää joustavuutta, kun ongelmia tulee ilmi, esimerkiksi kun kyse on kohtuuttomista sopimusehdoista. No, komissio on tässä tehnyt oman ehdotuksensa ja siinä pyrimme saavuttamaan tämän tasapainon juuri siten, että yhtäältä määrittelemme sellaiset käytänteet, jotka ovat kiellettyjä kaikissa olosuhteissa. Ja tähän jäsenvaltiotkin ovat ilokseni suhtautuneet myönteisesti. Ja sitten toinen ajatuksemme oli se, että tietysti tiettyä joustavuutta tarvitaan, ja sitä taustaa vasten sitten otimme tähän määrittelyihin myös tiettyjä ehtoja, joita voidaan pitää epäreiluina. Ja samaan aikaan pyrimme sitten siihen, että kansallisilla tuomioistuimilla on riittävä määrä joustavuutta yksittäistapauksissa soveltaa tätä yleistä lauseketta, joka ilmenee ehdotuksen artiklassa 32 jotta olisimme varmoja siitä, että tämä edelleen täydentää jo olemassa olevia hyvin selkeitä sääntöjä. Toiseksi pyrimme vastaamaan meille esitettyyn kritiikkiin siitä, että täysharmonisointi ei välttämättä toimi, sen pitää olla joustava ja siinä pitää pystyä nopeasti reagoimaan muuttuviin olosuhteisiin. Ja siksi me teimme ehdotuksia komitologiamenettelyn suhteen ja nyt olen kuullut paljon kritiikkiä komitologian menettelyä kohtaan, mutta jos pidämme mielessämme tavoitteet, niin komitologian menettelyehdotuksella pyrimme nimenomaan suurempaan joustavuuteen näiden listojen yhteydessä. Ja muistuttaisin valiokunnan jäseniä myös siitä, että nyt kun Lissabonin sopimus on astunut voimaan, niin ehdotusta täytyy tietysti täydentää aika ajoin ottaen huomioon muuttuvat olosuhteet ja komitologia menettelykin sitten korvataan delegoiduilla toimilla, kuten Lissabonin sopimuksessa määritellään. Ja tämä mahdollistaa sen, että parlamentti voi sitten saada enemmän sanavaltaa tässä delegaatiomenettelyssä. No tämä taustaksi sen suhteen, kun väitän, että tässä kyllä päästään hyvään joustavuuteen. Ja nyt lyhyesti kommentoisin tai vastaisin esitettyihin kysymyksiin. Nämä yksilöllisesti neuvotellut sopimusehdot, ne on todellakin suljettu ehdotuksen soveltamisalan ulkopuolelle, koska näissä asioissa jäsenvaltioiden kansallinen lainsäädäntö on kovin eriävää. Ja totta kai epäreilut käytänteet pitäisi yksittäistapauksissakin jotenkin ottaa huomioon. Ja me teimme tämän juuri siten, että jätimme sen soveltamisalan ulkopuolelle, jotta jäsenmaat voivat tahoillaan kansallisessa lainsäädännössä säätää sääntöjä, mitä tulee yksilöllisesti neuvoteltuihin sopimusehtoihin. Ja totta kai tässä nyt on turvalauseke artiklassa 30.2 liittyen näihin yksilöllisiin ehtoihin. Toisin sanoen, että myyjä ei voi mitenkään tästä livetä, jos vain yksi lauseke on yksilöllinen sopimusehto muuten vakiosopimuksessa, niin totta kai tämä sitten kuuluu kyllä soveltamisalan piiriin kaiken kohtuuden nimissä. Ja yksi vastaus vielä kysymykseen. Vuokrasopimukset kyllä kuuluvat tämän ehdotuksen soveltamisalaan. Kiitos. Kiitos. Tämä oli kiinnostavaa kuulla. Herra Svaapa varmasti ottaa kantaa siihen, että että kansallisille tuomioistuimille annetaan joustavuutta asioiden ratkaisemiseksi. En tiedä, miten tämä sitten sopii yhteen harmonisointipyrkimysten kanssa. No, minä en ole juristi, joten en osaa tähän vastata, mutta tästä varmasti on syytä keskustella. Ja ehkä olisi järkevää tarkastella tuoreita tapauksia, epäreilut kaupalliset käytänteet direktiivissä – ja esimerkiksi se, että ensimmäisen asteen tuomioistuin on asiaan ottanut kantaa Belgian tapauksessa, mitä tulee juuri kansallisen lainsäädännön toimivaltaan eh, epäreilujen eh, kaupallisten käytänteiden ollessa käytössä, joten tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys, johon esittelijä varmasti ottaa kantaa. Herra Crespo, haluatteko kertoa meille lyhyesti, miten asiaa viedään neuvostossa eteenpäin? Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, että nämä keskustelut täällä ovat hyvin samankaltaisia kuin meillä on ollut neuvostossa. Haluaisin kertoa teille, että luvusta neljä oli keskustelu neuvostossa. Se oli julkinen keskustelu ja yksi seikoista, jotka ovat, seikoista, jotka ovat tulleet esille, on näiden sopimusten laajentamisten alueiden, soveltamisalueiden laajentaminen kohdissa yksi ja kolme. Siellä puhutaan tietyistä ehdoista, jolloin kuluttajaa pitää suojella silloin, kun nämä vastakkaiset tasot, tahot eivät ole huolehtinut tästä suojelusta. Lisäksi puhutaan muista eh- ehdoista, jolloin, jotka liittyvät sopimukseen tekoon. Myös päästiin sopimukseen 14 päivän ajasta harmonisoinnin osalta ja sitten nämä yhteiset säännöt tämän lain soveltamisessa lisäksi tietyissä erikoistapauksissa tehtävät sopimukset, niistähän on, ne on myös mainittu täällä. Tämä koskee äh, rakentamisalaa ja, ja uusien rakennuksien rakentamissopimukset on otettu tähän mukaan – olen valmis antamaan nämä tiedot teille, teille jotka tarvitsevat näitä, mutta on tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä vielä tulevien vuosienkin aikana näiden kysymyksien osalta. Uh, um, Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita hyvästä keskustelusta antaisin puheenvuoron esittelijälle. Hän voi ehkä tehdä jonkinlaisen yhteenvedon ja kertoa, mitä asian tiimoilla seuraavaksi tapahtuu. Kiitos, herra puheenjohtaja. Tämä mielipiteiden vaihtokappaleista viisi oli oikein hedelmällistä ja kiitän kaikkia puheenvuoron käyttäneitä harkituista näkemyksistään. Kuten sanottu, aion työstää tästä työasiakirjan, jonka sitten toimitan teille. Kiitän jo etukäteen sihteeristöä toimituksellisesta avusta. Tämä ei ole mikään helppo tehtävä, kuten täällä eräs puhujakin sanoi, mutta kyllä minä tämän mielelläni teen. No lyhyt yhteenveto sitten. On aivan selvää, että tässä tilanteessa meidän täytyy sopeuttaa kuluttajalainsäädäntöä vallitseviin olosuhteisiin – me emme saa sisämarkkinalainsäädännön yleisiä harmonisointisäädöksiä tietenkään ylittää. Komission ehdotus on varsin kunnianhimoinen ja joissakin kohdissa sitä pitää ehkä hieman lieventää järkevyyden nimissä, jotta lainsäädäntöä voidaan ylipäätään soveltaa jäsenmaissa. Kollega Triantirifidis, totta kai minä haluan, että kuluttajan suoja taso pysyy korkeana. Ei tätä pidä epäillä, totta kai tähän minä pyrin. Toisaalta on myös selvää, että, että kuluttajat tästä vain kärsisivät joissakin jäsenmaissa. No eihän tämä nyt pidä paikkaansa. Ja täytyy muistaa, että tämä direktiivi kyllä vaatii muutoksia kansallisiin lainsäädäntöihin sisämarkkinat täytyy saattaa onnistuneeseen päätökseen. Ja totta kai kun pyrimme täydellisiin sisämarkkinoihin, niin kyllähän sillä on tietty hinta. Toisin sanoen, että kansallisessa lainsäädännössä lainsäädäntösopeutustyötä täytyy tehdä. Ja hienoa on minusta se, että olemme yksimielisiä siitä, että kansallisissa lainsäädännöissä täytyy säilyttää suuri joustavuus, jotta voidaan reagoida tilanteisiin kuluttajan suojan saralla nopeasti. Mutta sitten täytyy muistaa myös se, että kuluttajat ja palveluiden ja tavaroiden tarjoajat toimivat yh- yhteisillä sisämarkkinoilla. Tässähän puheenjohtaja viittasi ensimmäisen oikeusasteen tuomioon. Rooma 1 sopimus, sitähän kohta tarkastetaan. Ja yhteisöjen tuomioistuin – myös tässä hotelli Alpenvorhof tapauksessa on katsonut, että kuluttajansuoja sisämarkkinalainsäädäntöä tulee kehittää. Kappaletta viisi tulee selventää siten, että emme halua mitään komitologiamenettelyä tai delegoitua lainsäädäntömäärittelyä, miksi sitä nyt Lissabonin sopimuksen nojalla kutsutaankin. Me emme halua mitään harmaata listaa, mutta aiomme hyvin yksityiskohtaisesti tarkastella, voitaisiinko mustan listan sisällä luoda perusta sille, että määriteltäisiin jotkut ehdottomasti sisämarkkinoilla kielletyt kaupalliset käytänteet olemassa olevan lainsäädännön ja oikeuskäytännön nojalla. Ja sitten niin ehkä johdantopuheenvuorossani en nyt pureutunut yksityiskohtiin, esitin vain ylimalkaisesti tilanteen ja en nyt maininnut tässä ollenkaan norjalaista kuluttaja-asiamiestä, koska eihän Norja ole EUn e jäsen. Ja en myöskään ottanut tässä kantaa siihen, että täysharmonisointi kyllä vai ei, vaan korostin sitä, että haluamme kohdennetun Ähm, harmonisoinnin, eli että harmonisointia sovellettaisiin siellä, missä se on järkevintä, mutta ei sitten silloin, jos se ei ole järkevää. Kiitän tästä hyvästä keskustelusta ja ehdotan, kuten tässä jo sanoinkin, että minä yhdessä varjoesittelijöiden kanssa laadin työasiakirjan nyt käydyn keskustelun perusteella. Esitän sen toivottavasti huhtikuun alussa ja sitten voidaan jatkaa keskustelua. Ja olisi myös hyvä, että komissaari Reding kutsuttaisiin mahdollisimman pikaisesti tänne valiokuntaan, jotta voimme keskustella hänenkin kanssaan tästä asiasta, vaikka kahdenvälisiä keskusteluja on jo asiasta käyty. Kiitos vielä kaikille asianosaisille. Well, thank you very much indeed. Uh, Suurkiitokset, herra Schwab, tämän asian käsittelystä. Ehkä voisin myöskin muistuttaa jäseniä ja kokoukseen osallistujia siitä, että huomen illalla me käymme näkemysten vaihdon Ranskan kansalliskokouksen kanssa tästä kyseenomaista asiasta videokonferenssin muodossa ja tämä on aivan ensimmäinen kerta, kun parlamentti näin toimii, eli voimme onnitella myöskin Assemblée Nationalia tästä aloitteesta ja toivomme, että teknologia ja tulkkaus toimivat moitteettomasti. Tämä tapahtuu siis 17.30 salissa 461. tässä Joseph Antal rakennuksessa. Siellä on teknologia käytössä ja toivon todellakin, että tulette ja osallistutte tähän, koska tämä on hyvä tilaisuus. Ja varjoesittelijät ja esittelijät tietenkin tulevat olemaan paikalla kuuntelemassa, mitä ranskalaiset kollegamme haluavat meille kertoa. Ja olen varmaankin oikeassa, herra Schwab, kun sanon, että te haluatte järjestää jonkinlaisen kuulemisen riippuen siitä, miten tilanne kehittyy. Mutta siis tilaisuuksia aiheesta keskusteluun on ja myöskin kuuleminen kansallisten parlamentin jäsenten suhteen on suunnitteilla. Eli tässä on vielä paljonkin työtä tehtävänä ja odotamme innolla yhteistyötä puheenjohtajamaan kanssa ja tietenkin Roa Reding myöskin saa kutsun valiokuntaan. Eli kiitokset tästä ja sitten siirrymme tämän päivän esityslistan viimeiseen kohtaan. Raportti kilpailupolitiikasta esittelijä herra Bielan on paikalla. Ja ne, jotka eivät halua jäädä, niin voisin ehkä pyytää teitä poistumaan suht hiljaisesti, jotta me voimme siirtyä esityslistalla mahdollisimman pian eteenpäin. Mr. Uh, um, Jos voisin pyytää kaikkia nyt uh, istuutumaan, jotta voimme jatkaa. Kyseessä on meidän valiokuntamme lausuntoluonnos talousasioiden valiokunnalle, jonka he ovat laatineet uh, kilpailupolitiikasta ja valmistelija tässä asiassa on herra Biilan ja oikein mielelläni annan hänelle puheenvuoron, jotta hän voi esitellä lausuntonsa meille. E, e, e, Me olemme tehneet nopeasti työtä tämän mietinnön parissa. Tämä johtuu siitä, että valiokunta työskentelyn aikataulu on sellainen kuin se on ollut. Haluaisin kiittää valiokunnan puheenjohtajaa ja sihteeristöä antamastaan tuesta ja päätöksestä pitää aiheesta ylimääräinen kokous 8. päivä helmikuuta Strasbourgissa. Tämä on ainoa tapa päästä asiassa eteenpäin asianmukaisessa aikataulussa yhdessä sitten Ekon valiokunnan kanssa. Tässä mietinnössä on seitsemän kohtaa. Ja sinänsä suhtaudun tähän positiivisesti. Komissio pyrkii maksimoimaan kuluttajan edut. Ja tässähän on äänestetty myös erityisestä kappaleesta, joka koskisi nimenomaan kuluttaja-asioita, että sellainen otettaisiin tähän mukaan. Toisessa kohdassa puhutaan pk-yrityksistä ja niiden asemasta. Sitten kolmas kohta liittyy tähän kilpailupääosaston kuluttajasuhdeyksikköön yksikköön ja sen toimintaan ja siihen, kuinka kuluttajien kanssa tulisi käydä vuoropuhelua, kun kuluttajalainsäädäntöä <clears throat> kehitetään. Neljäs kohta on tämä kiistanalainen kysymys, joka liittyy kuluttajien oikaisumahdollisuuksiin ja vahingonkorvausvelvollisuuksiin vaatimuksiin ja riita-asioiden ratkaisuun. Tähän asiaanhan myös herra Schwab otti kantaa juuri näihin ryhmäkanneasioihin, muun muassa siitä on tässä kohdassa keskusteltu kiivasti. Sitten vitoskohta on nämä ryhmäpoikkeusasetukset, jotka liittyvät vertikaalisiin sopimuksiin. Näistähän on keskusteltu useinkin tässä valiokunnassa. Ja sitten kohdat 6 ja 7 liittyvät myös ryhmäpoikkeusasetuksiin ajoneuvoalalla. Nämä poikkeukset ovat voimassa vain tämän vuoden toukokuuhun asti ja siksi ehdotan, että me kirjaamme tähän ylös päivämäärän ensimmäinen 6.2010. En ole pystynyt kaikkia varjoesittelijöiden näkemyksiä ottamaan huomioon, mutta uskoakseni tärkeimmät niistä on otettu huomioon tekstiä laatiessani. Täytyy muistaa, että työtä on tehty varsin nopeasti ja aikataulusyistä meidän täytyy äänestää tästä mietinnöstä jo 8. helmikuuta. Ja huomatkaa myös, että huomenna 12 mennessä tarkistukset pitää toimittaa. Tämä johtuu käännösaikatauluista ja pahoittelen sitä jo etukäteen. Kiitos. Kiitos, herra Biilan. Otitte esille tärkeitä asioita lausunnoissa. Lausunnoissa meillä ei ole hyvinkään paljon tilaa, mutta te olette käyttäneet tätä nyt maksimissaan hyväksi. Meillä on varjoesittelijöitä Schwab, Steiler, Rochefort. Rule ei ole paikalla. Hänen nimensä on täällä. Ja sitten Trianda Filides. Haluaako joku muu puheenvuoron? Ja Rova Tun, jos hän haluaa puheenvuoron, niin hän saa, mutta en nyt halua painostaa ketään puhumaan – Herra Schwab, niin ja haluaisin toivottaa tervetulleeksi Roa Kolucin komissiosta. Hän on siis kilpailupääosastolta. Herra Schwab ensin. Kiitos herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegoita erinomaisesta yhteistyöstä. Tässä on tehty hyvä mietintöluonnos ja tämä on hyvä perusta myös mietinnölle, jota käsitellään talousvaliokunnassa ja asian taustalla on paljon keskusteluja komission kanssa. Ja kilpailulainsäädäntöhän on kehittynyt voimakkaasti vuodesta 2008 ja sitten oma kappale on kokonaan kirjattu tähän yhteispäätösmenettelyyn ja tämä, näitä tärkeitä asioita on korostettu mietintöluonnoksessa. Yksi pieni tarkistus minulla olisi tähän neloskohtaan, tai tähän on tullut tarkistus, jota tuen. Stress is the need for effective compensation, effective and proportionate, tehokkaita ja oikeasuhteisia seuraamuksia. Tämä pieni tekninen tarkistus tähän tehtäköön, muuten voin tukea tätä mietintöluonnosta ja toivon, että asiasta voidaan päättää nopeasti, jotta talousvaliokunta voi asiaa myös aikataulussaan käsitellä. Uh, thank you very much. Kiitos. Sitten Roastailer. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset myöskin esittelijälle. Mm, se, mitä edellinen puhuja sanoi, niin haluaisin siihen lisäksi sanoa, että tämä mietintö on erittäin tervetullut ja tämä ryhmäkanne kappale menee oikeaan suuntaan, mutta ehkä muotoilisin tämän hieman voimallisemmin kuluttajien näkökulmasta tarkoituksena, mutta se menee oikeaan suuntaan. Ja sitten kohdissa 5 ja 6 aivan oikein otatte tämän ryhmäpoikkeuslainsäädännön esille ja tämä kilpailuraportti, jonka me jota me tarkastelimme. Siellähän puhuttiin tuulilaseista ja muista vastaavista asioista ja se osoitti toten sen, että on tärkeää keskustella näistä asioista. Ja nyt määräajatkin on asetettu, eli meillä on nyt alle 24 tuntia aikaa, mutta kovin innokkaasti osallistumme tähän keskusteluun. Kiitos. Rosfo. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän esittelijää herra Bielan ja työstä, jonka hän on tehnyt valiokunnassa. Ja haluan sanoa myös, että herra Schmidt, joka pyysi minua olemaan hänen sijaisenaan, koska hän ei voinut olla tänään paikalla, arvostaa kovasti talous- ja rahasioiden valiokunnan työtä, Winfeldin työtä. Olemme arvostaneet sitä, että lisäsitte tämän ulottuvuuden, jonka mainitsettikin, eli tämä PK-sektori joka meistä on erittäin tärkeä. Halusin kertoa teille, että herra Schmidt, Bysoik ja minä itse jätämme tarkistuksen, jossa yritetään saada hieman vauhtia asioihin nimenomaan ryhmäkanteen muodossa, koska meistä se on tärkeä elementti, kun halutaan viedä eteenpäin kilpailuasioita. Haluaisin myös äh, tuoda esille sen seikan, joka koskee valtion tukia. Totta kai se liittyy kilpailusääntöihin ja näihin väyliin. Me tarkastelemme sitä asiaa kuluttajan etujen näkökulmasta. Totta kai tässä valiokunnassa täytyy ottaa sekin koko ajan huomioon. Kiitoksia. Uh, thank you very much, Mr. Rochford. Kiitos, herra Rochford. Ja sitten Trianda Haluaisin toistaa sen verran, että me poliittisena ryhmänä Meitä kiinnostavat nämä kilpailupolitiikka-asiat ja haluaisin tehdä viisi huomiota tästä kilpailupolitiikasta vuodelta 2008. Ensinnäkin mitä tulee kartelleihin. Sanktiopolitiikka, jota komissio on harjoittanut, niin se uskoo, että se pystyy tällä saamaan yritykset noudattamaan kilpailupolitiikkaa kokonaisuudessaan. No ehkä tämä vastaa realiteettiä, mutta se ei kuitenkaan riitä. On suuria yrityksiä, jotka rikkovat kilpailulainsäädäntöä ja tämä osoittaa, että että voitot ovat korkeampia kuin nämä sakot ja tällä kaikella on valtava vaikutus kuluttajiin ja tämä tarkoittaa sitä, että koska yksilöt eivät saa yksilöllisiä korvauksia ja me emme sitten puutu heidän taloudellisiin tilanteisiinsa, niin tämä tilanne on kovin häiritsevä. Sitten valtion tukiaiskysymys. Kysymys, Jotkut ovat sitä mieltä, että Eurooppa on jo pääsemässä kriisistä yli, mutta meidän ei tulisi huiputtaa itseämme, koska kriisi on vielä päällä ja meidän täytyy varmistaa se, että meillä on toimenpiteitä, jotta jäsenvaltiot voivat elvyttää markkinoitaan. Energiamarkkinat, energiamarkkinoiden vapauttaminen jatkui, vaikka minkäänlaisia toimielinten valvontamekanismeja ei ollut olemassa, jotta olisi voitu varmistaa se, että yksittäiset energiayritykset kunnioittavat sääntöjä se, että yksityissektoria suositaan julkissektorin sijaan, niin tämä tarkoittaa sitä, että energiasta on tullut yksityinen hyödyke ja se tulee eh, hilaamaan hintoja ylöspäin. Tällä on ollut eh, todellisia vaikutuksia Euroopan unionin reaalitalouteen. Ei ollut mitään toimielinten valvontajärjestelmiä esimerkiksi pankkisektorilla ja sitten mitä elintarvikkeiden hintoihin tulee monopoliasemat ja se, että monikansallisilla yrityksillä on ollut paljon valtaa ja on ollut jopa oligopolioita tiettyjen tuotteiden kohdalla ja myöskin se seikka, että supermarketteja on niin valtava määrä, niin kaikki tämä on seurausta siitä vapaamarkkinapolitiikasta, jota komissio harjoittaa. Minä sanoisin, että kilpailun, kilpailupolitiikan soveltaminen ei ole niin korkealla tasolla kuin sen tulisi olla ja komission tulisi pohdiskella ja tarkastella tätä asiaa. Minun ryhmäni tulee jättämään tarkistuksia tähän suuntaan. Kiitos. Haluaako joku muu vielä puheenvuoron? Jos ei, niin sitten ehkäpä Roa Colucci voi tehdä muutaman huomion ja kommentoida sitä, mitä hän kuuluu. Ja sitten voin itse vetää johtopäätökset, tai Biilan voi vetää johtopäätökset. Uh, Ensinnäkin haluaisin kiittää tästä herra Biilanin lausunnosta ja myöskin niistä kommenteista, joita täällä tänään tehtiin. Ne ovat hyödyllisiä komission kannalta, kun komissio ryhtyy seuraavaa vuosikertomustaan laatimaan ja haluaisin painottaa sitä, että me otamme nämä huomioon todellakin, koska meidän täytyy nyt jo ryhtyä laatimaan tätä kertomusta vuodelta 2009. Sitten nämä kommentit, joita tänään on tehty, huomioin sen, että tässä on kiinnitetty erityistä huomiota kuluttajan ja että tätä on arvostettu ja me tulemme toistamaan tämän maininnan tulevaisuudessa. En tiedä, mikä tässä mikrofonissa on nyt vikana. Um, Onko parempi? Ei ilmeisesti. Niin siis me tulemme toistamaan tämän, mutta keskitymme hieman eri asioihin joka vuosi. Ja tässä suhteessa pyyntö siitä, että laatisimme kattavan kertomuksen tästä kuluttajien yhteysyksiköstä. No tämän suhteen voin todeta, että kunnollinen kuuleminen ja dialogi kilpailuasioissa on äärimmäisen tärkeää ja tästä syystä meillä on tällainen erityinen kuluttajien yhteysyksikkö, joka luotiin vuonna 2008. Tämän yksikön tarkoituksena on syventää suhteita kuluttajien suuntaan, mutta myöskin lisätä kuluttajajärjestöjen kanssa käytävää dialogia, jotta saataisiin yksinkertaisempaa ja selkeämpää tietoa kuluttajille ja kansalaisille yleensä ja että saataisiin mahdollisimman olennaista tietoja kansalaisille ja kuluttajille. Me olemme jo tämän raportin yhteydessä, mutta aivan erityisesti seuraavan raportin yhteydessä me pyrimme parantamaan raportointia tämän yksikön toiminnasta. Aivan kuten tässä lausuntoluonnoksessa pyydetäänkin. Pyydän anteeksi tästä mikrofoniongelmasta. Ehkä vaihdan mikrofonia. I'm almost scared now. <laughs> no nyt minua jo hieman hirvittää. Tässä on jonkinlaisia negatiivisia aaltoja ilmassa. No niin, yritetään vielä kerran. Mitä tulee yksityisiin korvauksiin, tiedän, että tämä on asia, joka on Euroopan parlamentin sydäntä lähellä ja te olette käyneet jo tästä useamman keskustelun. Teidän ehdotuksenne ja tarkistuksenne ovat tervetulleita mutta haluaisin vain muistuttaa mieleenne sen seikan, että parlamentti on jo valkoisen kirjan yhteydessä laatinut päätöslauselman vuonna 2009 ja on kaksi ulottuvuutta, joita haluaisin painottaa. Ensinnäkin se, että että mm, meillä olisi johdonmukainen ja horisontaalinen lähestymistapa. Sitä käsiteltiin jo tässä raportissa, mutta todettiin myöskin, että tällainen johdonmukainen lähestymistapa ei sulje pois sitä, että on käytettävissä erilaisia välineitä ja että tämä johdonmukaisuus, ulottuvuus, sen ei tulisi hidastuttaa. No niin, nyt ongelma ratkaistiin. Niin, yhdenmukaisuus, sen tulee tapahtua kilpailupolitiikan puitteissa ja tämä maininta löytyy parlamentin omasta päätöslauselmasta, eli halusin vain muistuttaa nämä kaksi perusasiaa tässä mieliinne. Sitten mitä muuhun tulee, muut asiat, joita otettiin esille. Ensinnäkin vertikaaliset sopimukset. Kyllä, me jatkamme vuoropuhelua parlamentin kanssa tästä aiheesta. Sama pätee ryhmäpoikkeus asetukseen, joka liittyy siis autoihin. Me viimeisimmän keskustelun parlamentin kanssa kävimme lokakuussa. Se oli hyvin tiivistä keskustelua ja seuraavassa raportissa sitten viitataan kaikkeen tähän liittyvään toimintaan. Tässä olivat ne kohdat, jotka halusin ottaa esille reaktiona siihen, mitä täällä tänään kuulin. Kiitoksia. Uh, Kiitos, Rova Kulucia. Me kuulimme teitä uh, erittäin selvästi näistä mikrofoniongelmista uh, huolimatta. Puhuitte harvinaisen selvästi. Ja sitten jos herra Biilan haluaisi tehdä yhteenvedon. Kiitos. Herra puheenjohtaja, haluaisin kiittää kaikkia näkemyksistään ja hyvästä yhteistyöstä mietinnön laatimisessa tai raportin laatimisessa. Esimerkiksi kohta neljä oli vähän hankala, jotkut niistä Jotkut näkemyksistä olivat keskenään ristiriitaisia. Toivon, että voimme nyt käsitellä huolellisesti kaikkia tarkistuksia ja että voisimme äänestää asiakirjasta ennen Ekon valiokunnan kokousta. Haluaisin kiittää myös komission edustajaa, ei ainoastaan siksi, että hän suhtautui myönteisesti asiakirjaan, vaan myös siksi, että hän suhtautui yhteistyöhön myönteisesti. On myös hyvä kuulla, että komissio aikoo jatkaa vuoropuheluaan parlamentin kanssa näistä kahdesta tärkeästä asetuksesta. Ja kiitän myös sihteeristöä saamastani arvokkaasta tuesta. Just... Suurkiitokset. Ehkä vielä muutama loppukommentti minulta. Ensinnäkin haluaisin kertoa kollegoille, että mitä tulee tähän parlamentin valvontaoikeuteen näissä ehdotusluonnoksissa, joita komissio on tehnyt, siis liittyen autojen myyntiin ja korjaukseen, niin koordinaattorit keskustelevat tästä huomenna, koska toistaiseksi meidän pyynnöistämme huolimatta talousasioiden valiokunta ei ole valmis laatimaan tästä täysimittaista mietintöä ja me Ehkä sitten harkitsemme muita mahdollisuuksia, ehkä suullisen kysymyksen mahdollisuutta ja sitä, että komission jäsen tulisi vastaamaan tähän suulliseen kysymykseen. Tiedän, että herra Biilan tulee paikalle, mutta tämä vain tiedoksi muille kollegoille Puheenjohtajana näkemykseni on se, että parlamentti ei olisi sopivaa, jos se ei harjoittaisi valvontaa tällaisessa asiassa. Meidän tulisi kannustaa talousasioiden valiokuntaa siihen, että jos se ei itse pysty tämän mietinnön laatimiseen, niin kannustaisi sitten muita valiokuntia tähän. Ja toivottavasti kaikki poliittiset ryhmät tukevat minua tässä ehdotuksessa. Keskustelemme tästä huomenna. Ja sitten toiseksi Määräaika tarkistuksille on huomenna kello 12 päivällä, mutta voimme osoittaa jonkinlaista joustavuutta, eli jos sanomme lounastunti, niin varmaankin sihteeristö sitten tulkitsee tätä espanjalaisella tavalla. Ja sitten vahvistaakseni sen, mitä Biilan sanoi, me olemme sopineet koordinaattorien kanssa siitä, että me järjestämme Strasbourgissa ylimääräisen kokouksen 8 helmikuuta, jotta me äänestäisimme nimenomaan tästä lausunnosta, jotta me saamme sen ajoissa kuntoon talousasioiden valiokuntaan, jossa sitä käsitellään 22. helmikuuta ja sitten tämä menee täysistuntoon maaliskuun toisella täysistuntoviikolla. Silloin käydään siis täysikeskustelu koko parlamentin edessä. Eli tässä tämän päivän asiat haluaisin muistuttaa kollegoja, jotka eivät ole olleet koordinaattorin kokouksessa haluaisin muistuttaa siitä, että me kokoonnumme salissa 4Q1 huomenna, eli älkää jättäkö papereita tähän saliin joita tarvitsette huomen iltapäivän kokouksessa. Me aloitamme kuulemisella kansallisten parlamenttien kanssa viivästyneistä maksuista. Ruoha Weiler johtaa tätä keskustelua ja sitten 17.30 alkaa tämä videokonferenssi Assemblée Nationalin kanssa kuluttajan oikeuksista, eli Koordinaattorien kahden tunnin kokous järjestetään huomenna aamulla kello yhdeksän. Käytämme hyväksi sitä, kun puheenjohtajakokous on peruttu, eli voimme sitten tehdä hyvää suunnittelutyötä. Ainakin kaksi koordinaattoria tulee huomennakin tästä salista olemaan paikalla. Haluaisin kiittää teitä osallistumisesta. Tämän päivän kokous on päättynyt.